Uh, ladies and gentlemen, I think um, I, see you all spread out in this vast chamber, but uh, very well welcome. We, we'd be delighted. Um, I know we have a few. Täällä um, Meillä on täällä muutama arvostettu vieras tuolla takana. Sanon tämän yleisölle. Jos haluatte osallistua lähemmin kokoukseen, Tulkaa tänne alaspäin. Olette tervetulleet. Näin herra Paun tuolla taustalla. Liittykää joukkoon. Kyllä meille käy, että tulette tänne läheisyyteemme, sanotaanko näin. Hyvää huomenta kaikki. Tervetuloa Intervaliokunnan aamuistuntoon. Esityslistalla on vain kaksi. Ensin ja jatkamme erittäin tärkeää keskustelua, joka koskee tarkistuksia kuluttajan oikeuksia koskevaan direktiivin, joka on selvästi isoin projektimme käsittelyssä tällä hetkellä. Ja 10.30 Antonio Tajani, komission varapahoinjohtaja, tulee puhumaan hänen lainsäädäntö- ja työohjelmastaan 2010-2011 kontekstina on muodollinen rakenteistettu parlamentin ja komission välinen äh, vuoropuhelu. Näin herra Tajanin eilen ja hän oli innolla tulossa keskustelemaan pääkohdista kanssamme. On hyvä myös muistuttaa meitä, että sisämarkkinat ja tuotteet meillä on hyvät suhteet Tajanin, joka on vastuussa teollisuudesta ja yrittäjyydestä. Ja sitten yksi avauskommentti, jota teen nyt pikemmin kuin lopussa. Meillä on ylimääräinen kokous Strasbourgissa maanantailtana 7.15.9.15 ja keskittymme rakennustuotedirektiivin toiseen käsittelyn ja äänestykseen. Varmasti tulette tähän tärkeään tapahtumaan. Ja viimeinen avauskommentti. Kerron teille, että tämä kokous menee verkkoon. Ja jos joku ihmettelee, miksi huone vaikuttaa niin tyhjältä, tämä on täysistuntosali. Täällä on yli 800 paikkaa ja yleensä me emme näin ylellisessä puitteissa tapaa. Ja sitten päivän esityslistaan. Meillä on muutama kohta keskusteltavana ennen kuin me puhumme tarkistuksista yksityiskohdittain. Komissiota näitä pyydettiin esittelijän puolelta tekemään päivitetty vaikutusarviointi esittelijän tarkistuksista ja tämä paperi on jaettu teille. Joten esityslista on nyt sellainen, että herra Petri komission oikeusasioiden pääosastolta, joka lienee paikalla. Kylläpä vain. Esittää yhteenvedon tuosta ja keskustelemme siitä. Sitten meillä on myöskin toinen mietintö, joka koskee kuluttajien sopimusoikeuden lähentämistä. Voimme keskustella myös siihen liittyvistä tarkistuksista ja tätä teemme puolella puoli toista asti. Andreas, haluaisitko sanoa mitään johdatana näihin asiakirjoihin? Vai siirrymmekö esittelyyn? Missä tapauksessa tavataan lämpimästi tervetulleeksi kollegat komissiosta ja annan herra Petrille mahdollisuuden keskustella kanssamme vaikutusarviosta. Herra Petri, puheenvuoro on teidän. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että olen täällä mukana tänä aamuna. Tämä on hyvä tilaisuus komissiolle kommentoida hiukan yksityiskohtaisemmin lausunto, luon, mietintöluonnosta, jonka herra Schwab on laatinut. Meitä todellakin pyydettiinkin, tai te pyysitte puheenjohtaja, että tarkastelisimme muutoksia, joita on tehty mietintöluonnokseen ja yritettäisiin sitten päivittää vaikutusarviota, jonka laadimme alkuperäistä ehdotusta varten. Ja sitten tietojen ja metodologian pohjalta, jota käytimme alkuperäisen vaikutusarvioinnin pohjalta toimimme niin, että ensin tarkastelimme herra Schwabin mietintöluonnosta ja sieltä löysimme 11 suurinta muutosta ja sitten vertasimme näitä muutoksia kysymyksiin, joita oltiin arvioitu vaikutusarvioinnissa komission ehdotuksessa – ja me, niin kuin alkuperäisessäkin arviossa, tälläkin kertaa pidimme, vertasimme näitä muutoksia suhteessa neljään toimintatavoitteeseen ehdotuksessa nimittäin ensinnä parantavatko muutokset sisämarkkinoiden toimintaa, toiseksi miten muutokset vaikuttavat EU-lainsäädäntötaakkaan yrityksiä ajatellen. Kolmantena asiana, missä määrin parantuu yle, yleinen laatu lainsäädännössä kansalliselta EU-tasolla. Ja neljänneksi, mikä oli muutosten vaikutus kuluttajaluottamukseen. Me huomasimme, että kun tarkastelin näitä 11 huomattavinta muutosta, niin ne voitiin tiivistää oikeastaan kolmeen laajaan muutosluokkaan. Oli sellaisia muutoksia, jotka pyrkivät puheenjohtajia ottamaan käyttöön kohdennetumpia, kohdennetumpaa täyttä harmonisaatiota. Sitten oli sellaisia muutoksia, jotka pyrkivät lisäämään kuluttajan suojan tasoa verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen ja lopuksi oli sellaisia muutoksia, jotka pyrkivät muuttamaan ehdotuksen määritelmiä ja sen sovellusalaa. Jos nyt ensin lyhyesti selittäisin teille päämuutoksia, jotka koskevat kohdennetumpaa harmonisaatiota. Tehän olette kaikki tietoisia tästä pyrkimyksestä mietintöluonnoksessa. Luonnos, niin kuin tiedätte, ehdottaa sitä, että erilaisia alueita suljettaisiin pois täyden harmonisaation alueelta, esimerkiksi myynnin korjaavat toimet ja sitten mustat, harmaat listat. Uh, Sopimusehtojen listat otetaan muutoksiin. Ja sitten siellä kohdataan toimintaa myös tietovaatimussääntöihin tai tietomissääntöihin Tämä tulee etä sopimuksiin ja paikan päällä tehtyihin sopimuksiin niin, että ei enää vaadittaisi harmonisaatiota tiedot, tietoa perinteisissä sopimuksissa on tehty liikkeessä paikan päällä. Tässä siis on vähennetty harmonisaation kun tasoa tavallaan kunnanhimoa ajatellen meidän arviointimme mukaan selvästikin tämä johtaisi siihen, että kustannukset, sääntöjen noudattamiksi kustannukset lisääntyisivät, koska yritykset, jotka haluavat tehdä kauppaa rajat ylittävästi, joutuisivat valvomaan kansallista lainsäädäntöä näissä kysymyksissä. Or concerning the list of terms. So compared to the... liittyvät oikeusoikeusomissa yritykset kärsisivät enemmän näistä kustannuksista, joita syntyy sääntöjen noudattamisesta. Tämän niinkin tästä jurista takeista sitten vähemmässä määrin huomasimme paikan päällä tehdystä sopimuksista, että tässä keskityttiin relevanttiuteen sisämarkkinoilla ja koska harmonisaatio puuttuu näistä paikan päältä sopimuksista, niin se komission arvion mukaan ei johtaisi huomattavaan voittojen menetykseen yritysten kannalta katsottuna joten tässä mielessä mietintö oli varsin hyväksyttävä, kun ajatellaan asiaa markkinoiden näkökulmasta. Sitten kuluttajasuojan tasosta, koska näillä, nämä alueet eivät tietenkään tai näihin tämä etus ei koskisi, mutta toisaalta ei voida toivoa sellaista, että lisät, tätä kautta se kuluttajasuoja luottamus rajoitetussa koska vieläkin olisi erilaisia eroja käytössä, joihin kuluttajat törmäisivät. Lopuksi esittelijä ehdottaa ilmoitus- ja arviointimekanismia kysymyksissä, joissa hän ehdottaa minimiharmonisaatiota – myös hierarkia oikeusuojakysymyksissä. Ja arviomme mukaan huomaamme, että tämä saattaisi luoda lisätaakkaa jäsenvaltioille, viranomaisille ja komissiolle. Mutta tässä asiassa on varsin vaikea kvantifioida näitä ja nähdä onko tämä taakan lisääntyminen suhteellista, joten emme ole vielä aivan pystyneet päättelemään, minkälainen vaikutus tästä ilmoitus- ja arviointimekanismista syntyy. Sitten niin kuin sanoin, on sellaisia muutoksia mietintöluonnoksessa, jotka pyrkivät lisäämään kuluttajan suojaa Esimerkiksi jos on tällainen sopimusta vetäytymistiedon puute, yleensä se on vuosi. Luonnoksessa ehdotetaan, että otettaisiin käyttöön oikeus perua sopimus huutokaupoista. Tämä oli poikkeuslupa, poikkeuskysymys komission ehdotuksessa ja mietinnössä ehdotetaan sitä, että perumisaika alkaa tavaroiden kohdalla, jotka on ostettu muualla kuin liikkeen, liikkeessä. Tässä kuitenkin tehtiin muutos verrattuna tähän alkuperäiseen. On siis huomattava sitten lisääntyy kuluttajan suoja. Ja sitten säännöt korvauksel, korvauksisten kohdalla näitä on muutettu kuluttaja, joka ostaa tavaroita yli 50 euron arvosta, mietinnön mukaan häntä ei laskuteta siitä, että hän lähettää tavaran takaisin, jos haluaa näin tehdä, jos haluaa perussopimuksen. Tässä arvio on tässä aika suoraviivaista ja kuluttajasuoja siis lisääntyy ja tämä lisäisi myös yritysten kustannuksia – niissä jäsenvaltioissa, joissa tämänhetkiset säännöt ovat vähemmän suojelevia, esimerkiksi niissä jäsenvaltioissa, joissa perumis, peruminen alkaa silloin, kun sopimus on solmittu, ja tämä lisäsi kustannuksia silloin, kun toimitaan kaupatehän liiketilan ulkopuolella. Sitten toisaalta luonnollisesti voi luottaa jäsenval- monissakin jäsenvaltioissa kuluttajansuojan kasvamiseen ja tämä lisää sitten todennäköisesti myös kuluttajan luottamusta. Voitaisiin siis tiivistää yksinkertaisesti näiden muutosten, muutoksen vaikutus niin, että kuluttajansuoja kasvaa ja se on tavallaan tässä plussana, joka saadaan. Ja tämä on erittäin poliittinen kysymys, josta sitten teidän ja neuvoston pitää päättää. Lopuksi tehtiin muutoksia koskien ehdotuksen määritelmää ja sovellusalaa. Esimerkiksi mietinnössä ehdotetaan sitä, että tarkistettaisiin määritelmää etäsopimuksista ja otettaisiin uudelleen mukaan vaatimus siitä, että etämyyntiä pitäisi hoitaa erityisen etäkauppajärjestelmän kautta. Mm, komissio on sitä, että jos nämä ei ole enää mukana, niin myös sellaiset sopimukset, joissa kuluttaja ottaa yhteyttä myyjään ja tilaa tämän tuotteen. Tässäkin me huomasimme, että mietintöluonnos ei saavuttaisi samaa kuluttajansuojan tasoa kuin komission ehdotus. Ja ei, eikä sulkisi niitä porsaan reikiä, joita huomasimme vaikutusarvioinnissa koskien etäsopimuksia, jotka eivät kuuluneet tämän direktiivin määritelmän alaisuuteen. Toisaalta on totta, että on vaikea soveltaa komission määritelmää käytännössä. Se on todettu viimeaikaisessa neuvottelussa myös neuvoston kanssa. Joten tiivistäen Matranta 11 muutosta ja niiden vaikutusta verrattuna komission ehdotukseen. Jos tämä nyt tiivistäisi, niin tulee selväksi, että esittelijän mietintö lisää, pyrkii lisäämään kuluttajan suojaa monissa eri kohdissa. Toisaalta, kuten sanoin, se ottaa myös esille minimiharmonisaation joillakin alueilla ja tuloksena olisi se, että kuluttajan suoja pysyy hajautuneena, sirpaloituneena näillä alueilla. Koska on tällaista kohdentupaharmoniaatiota, niin yritykset ja myös kuluttajat eivät hyödy niin paljon sisämarkkinoista kuin hyötyisivät tämän komission ehdotuksen toteutuessa. Kuitenkin, ja tällä onkin merkitystä, Tähän liittyy mm, tällainen trade-off tai hyöty, jos on tällainen kohdatetumpi e- ehdotus ja lisääntynyt kuluttajan suoja. Ja koska mietintä pyrkii täyteen harmonisaatioon säännöissä, jotka liittyvät näihin sopimuksiin, jotka on tehty liiketilan ulkopuolelle, tämä onkin ratkaiseva ajatellen sisämarkkinoiden toimintaa, niin tässä kaiken arviointimme on, että sisämarkkinoiden toiminta siltikin huomattavasti paranesi mietinnön ehdotusten mukaisesti verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Kiitos. Well, thank you very much Paljon kiitoksia, että kävitte nuo asiat ja mietinnön läpi. Tapanne esitellä analyysi. Näin ikään kuin pisteytettynä helpotti asioita. Kenties haluaisimme ehdottaa komissiolle, että se noudattaa sitä tällä lähestymistapaa vastaisuudessakin. Nyt voisimme ottaa kierroksen kommentteja varjoesittelijöiltä asioista, joita he haluavat käsitellä ennen kuin siirrytään tarkistukseen. Joten ensiksi puheenvuoro herra Schwabille, mitä hän pohtii kommenteista, jotka liittyvät hänen tarkistukseen, ja niin sitten aina mahdollisuuden varjoesittelijöille esittää johtopäätöksensä komission kommenteista. Joten ensiksi Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen luonnollisesti yhtä kiitollinen kuin puheenjohtaja siitä, että komissio otti itsellensä tämän tehtävän käsitellä edelleen komission ja minun tarkistuksiani liittyen sisämarkkinoihin ja kuluttajasuoja-asioihin. On totta, että valiokunnassa oltiin sitä mieltä, että komission luonnosta oli useilta kohdin muutettava – ja mielestäni oli hyvin hieno asia, että komissio oli valmis rakentavalla tavalla noudattaa meidän ajatuksiamme. Tietyiltä osin olin hyvin kiitollinen komissiolle siitä, että komissio tukee minua ja useita kollegoita siitä, että direktiivin sisämarkkinavaikutukset täytyy saavuttaa ilman, että otetaan jäsenvaltiolta pois niiden toivomaa joustoa. Toisaalta, ja kuten tässä mietinnössä minun versiossani jo on, on tiettyjä muutoksia, jotka olivat välttämättömiä, että saatiin enemmän kuluttajasuojaa. Mitä sitten tulee käytännön läheisyyteen, järjestäytyneisiin yritysjärjestelmiin, erilaisiin sopimuksiin ja se, miten käytännönläheisiä ne ovat kuluttajille. Ja sen vuoksi tähän tehtiin tiettyjä muutoksia, koska komissio nyt tässä sanoo, että tämä laskisi kuluttajasuojaa, mikä ei ole mielestäni totta, mutta meidän täytyy pyrkiä löytämään tässä kultainen keskitie. Ja komissio on nyt tehnyt tämän uuden vaikutusten arvioinnin ja todennut siinä, että tämä kultainen keskitie oikeastaan on ihan mahdollinen ja että sitä kautta me varmasti löydämme ratkaisun. Kiitos. Thank you very much. Now... Paljon kiitoksia. Kiitoksia. haluatko joku muu varjoesittelijä kommentoida seuraava? Gebhards. Eli kommentointikierros. Ja, dankeschön, Herr. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin pyytää anteeksi kollegoiltani. Meitä on vain kaksi täällä, Korea ja minä. Me tulimme eilen ihan erikseen ryhmämme kokouksesta Budapestista tänne takaisin. Tätä kokousta varten muut kollegat jäivät sinne Budapestin kokoukseen vielä, joten sen vuoksi minun ryhmäni on täällä poikkeuksellisesti hyvin huonosti edustettuna, mikä ei ole tavallista. Toisekseen haluaisin kiittää siitä, että komissio on nähnyt niin paljon vaivaa näistä esittelijän tarkistuksista ja miettinyt niitä ja minusta on hyvä kuulla, mitä komissio ajattelee ja miten se toimii. Olen hieman hämmästynyt tästä tavasta, millä tämä on täällä tehty. Tämä on ainutlaatuista ja komissiohan sanoi, että tämä olisi ollut parlamentin toive. No, minä ryhmäni koordinaattorina en kyllä muista, että me joskus olisimme komissiolta tällaista Äh, analyysiä Euroopan parlamentin esittelijän tarkistuksista pyytäneet, ja tämä ei mielestäni ole soveliasta. Toinen asia, mikä minusta on ongelmallista, ja johon haluaisin hieman äh, selkeyttä, koska tämä selkeys on hieman hukassa tässä keskustelussa, ja haluaisinkin varoittaa sitä. Ei tässä ole kysymys eh, komission eh, ehdotuksen ja esittelijän parlamentin ehdotuksen eh, yhtäläisyydestä, vaan tässä on kysymys siitä, mitä tähän kuluttajasuojadirektiiviin otetaan mukaan. Ja tämä on hieman eri asia, se mitä tänä päivänä on olemassa, kuin mitä komissio on ehdottanut. Ja sen vuoksi meidän täytyy nyt varoa, että me emme näitä eri tasoja sekoita, vaan tiedämme, mistä me todellakin puhumme. Ja sen vuoksi toivoisinkin, että tässä ei panna yhtäläisyysviivoja tai yhtäläisyysmerkkiä komission ja esittelijän toiveiden välille, vaan meidän täytyy lähteä äh, siitä, mikä tänä päivänä jo on kuluttajien oikeus Euroopassa. Ja jos me teemme niin kuin esittelijä haluaa, niin se parantaa tilannetta. Sen vuoksi meidän täytyy tässä nyt olla varpaillamme. Haluaisin hyvin selkeästi sanoa, tämä ei ole Euroopan komission tehtävä, enkä pyydäkään komissiota laatimaan mitään uutta asiakirjaa, koska en muutenkaan oleta, että se mitään hyötyä meille toisi. Yksi asia vielä, jonka haluaisin selkeyttää äh, liittyen institutionaaliseen yhteistyöhön äh, parlamentin ja komission kesken. Äh, komissiolla on aloiteoikeus, mutta lainsäädännön tekee parlamentti tai neuvosto ja näin sen tulee jatkossakin olla. Sisällöstä en voi nyt sanoa mitään sen vuoksi, että tänä aamuna vasta löysin tämän paketin pöydältäni. minulla ei ole ollut aikaa paneutua tähän englanninkieliseen tekstiin joten sen vuoksi en sisällöstä sen enempää. Haluaisin vain sanoa komissiolle, että kun te nyt olette tämän asiakirjan laatineet, niin voisitteko te hieman selvittää, mitä nämä plus, plus, plus, plus, plus, miinus, tyhjä, ynnä, ynnä muuta, mitä kaikkea tämä tarkoittaa? Minä olen yrittänyt tästä asiakirjasta etsiä, mitä nämä merkit tarkoittavat, enkä löytänyt. Ja senkin vuoksi mielestäni tästä puuttuu tärkeä elementti. Voidaan edes arvioida komission laatimaa asiakirjaa. Kiitos. Uh, thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Muistan, että tästä keskusteltiin heinäkuussa, eli pyritäänkö tätä kirjoitin kirjan tästä Readingille. Minusta tämä antaa lisäarvoa keskustelulle, vaikka Rokefart katsoo, että se rikkoo meidän lainsäätäjän etuoikeuksia. Kiitoksia puheenjohtajalle puhun tässä metodista. Ja mä vaikutelma, että tämän direktiivin kautta on sellainen äh, tilanne, että joka kerta me täällä keskustelemme tällaista epäolennasta kysymyksestä. Siis, jotta olisi mahdollisimman tiivis ja täsmällinen. Olen siis sitä mieltä, että tämä on mielenkiintoinen työ ja niin kuin kaikki mielenkiintoinen asia, niin tästä on paljon hyötyä myös ja sitten on tällaista interaktiota, niin en tiedä, miten tästä nyt voitaisiin valitellakaan. Tämä vastaa siihen, joka alkoi jo muutama kuukausi sitten. Kuitenkin toinen huomio, niin komissio, tässä tuomarina ja osapuolena ei voida olla sitä mieltä, että komissio olisi puolueeton tuomari, kun se arvioi tätä tilannetta. Ja tietenkään tässä en kyseenalaista mitenkään virkamiesten tekemää työtä. Tarkoitan vain, että koska komissio on tehnyt aloitteen ja nyt sitten se arvioi tarkistuksia ja, tule, ja niin kuin nämä nyt tulevat, nämä tarkistukset esittelijältä tai, tai jatkossa tulee tarkistuksia muilta taholta kuin esittelijältä, niin on selvää, että komissio on tässä tavallaan tuomarina ja tuomittavana. Ja hiukan nyt houkuttelisi panna tällaisia miinusmerkkejä tänne, mitä tulee perusteluihin tai on perusteltua. Sitten kolmanneksi olen pahoillani, minäkin sain tämän tekstin varsin myöhäisessä vaiheessa ennen kokouksen tuloa ja on aivan selvää, että en haluaisi mennä pidemmälle kuin ö, näihin yleisyyksiin täällä. Pitäisi sitten syventää tätä ja pohtia, mitä tämä kaikki tarkoittaa kohta kohdalta. Ja niin tietysti aion tehdäkin, kun saan aikaa. Mr. Trantafilides, I think you want... Haluatteko puhua, herra Trantafilides? Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα ήμουν ειλικρινή αν έλεγα ότι μπορώ να σχολιάσω αυτό το έγγραφο το οποίο δεν έχω διαβάσει. Από τα όσα όμω έχω ακούσει... En ole luenut tätä, lukenut tätä, joten en nyt välttämättä voi kommentoida sisältöä, mutta sen perusteella, mitä minä tässä nyt olen kuullut, niin tässä verrataan tavallaan kuluttajasuojaa ja sitä, miten se tulee muuttumaan e, tässä lopullisessa mietinnössä, joten meidän täytyy tarkastella nimenomaan näitä tarkistuksia. Komissio on selkeästi identifioinut ne kohdat, missä teksti on parantunut, ja se on tärkeä lähtökohta. Haluaako joku kommentoida komission työtä vai voinko siirtyä keskustelun sisällöllisistä muutoksista. Haluaisitko seuraava raitavaa keskustella komissiosta vai säätelystä sinänsä? Okei. Okay. Kiitän ensiksi kollegoja ja komissiota komissiota työstä, kollegoita kommenteista. Tämä liittyy keskusteluun, jota esittelijä ja varjoesittelijät käyvät ja on hyödyllistä. Jätän on tässä puheenvuoron herra Schwabille, jotta hän avaisi keskustelua enemmän. Meillä on oikeusvaliokunnalle kunnalta tullut paperi, jonka tekijöitä ei ole paikalla, mutta haluatte käsitellä vähän johtopäätöksiä siitä. Mutta olisi ehkä hyvä, jos voisi vähän päivittää tilannetta koko valiokunnalle, missä keskustelut menevät. Ja sitten voidaan varjostelijoiden kanssa keskustella asiasta, jossa täytyy edistää asioita ennen kuin pääsemme äänestämään joulukuun 9. tästä. Joten voisitko päivittää tilannetta kaikilla rintamilla? Vorsitzender, ähm, vielleicht äh, darf ich... Kiitos. Aloitan tästä tutkimuksesta, jonka professori Hauls ja Reich ovat laatineet kollega Wallisille oikeusasioiden valiokunnan pyytämänä. Ikävä kyllä äh, edustaja Wallis ei voi olla paikalla. Olen samaa mieltä edustaja Gebhardin kanssa siitä, että emme me voi tätä arvioida pelkästään komission esityksen perusteella, vaan sen perusteella, mikä on tänä päivänä äh, oikeudellinen lähtökohta. Mutta mehän olemme kuitenkin pyytäneet äh, professori Schultilta ja äh, tätä toiselta professorilta tämän tutkimuksen, ja siinähän he ovat pyrkineet esittämään, mikä tilanne on. Tämä tutkimus jonka Reich ja Haus ovat tehneet Wallisille oikeusasioiden valiokunnassa, osoittaa, että lyhyellä aikaa tämä voitaisiin tehdä lyhyellä aikavälillä ja se olisi myös äh, valiokunnan eduissa ja me voisimme sitä myös meidän valiokunnassamme äh, hyödyntää. Äh, tässä on kysymys siis kahdesta professorista, joilla on erittäin paljon ammattitaitoa ja pätevyyttä, mutta aikaa on ollut todella vähän Ähm, eivätkä he näin muutamassa päivässä tietenkään kaikkea voineet tuoda esiin, mutta tätä on sitten kehitelty edelleen valiokunnassa. Me olemme keskustelleet äh, myös sitä, miten tuomioistuin on suhtautunut äh, näihin kuluttajakysymyksiin ja professori Hauissa on ottanut esiin esimerkiksi Gisbrich-asian, äh, jossa nämä tarkistukset tulevat vaikuttamaan vielä hyvin paljon. Mutta jos katsotaan sivua 19, 20, 21 ja 22 sen vuoksi, että tässä ei puhuta plussista ja miinuksista, vaan minimistä ja maksimista. Ja professorit ovat tässä äh, yrittäneet äh, tätä selkeyttää ja tavallaan verrata Wallisin ja minun mietintöjäni ja katsoa, missä kohdissa voisi olla täysi harmonisointi ja missä minimiharmonisointi. Ikävä kyllä tämä nyt ei ota mukaan varjoesittelyiden tekemiä tarkistuksia, mutta joka tapauksessa voin sanoa, että minun mietintöluonnokseni on alusta alkaenkin ehdottanut tällaista sekajärjestelmää. Ja sen vuoksi me olemme periaatteessa samoilla linjoilla. Meillä on noin 1600 tarkistusta englanniksi ja saksankielinen versio valmistui vasta tällä viikolla. En ole vielä voinut tarkistaa, onko siinä virheitä vai ei. Ikävä kyllä, ainahan näin on ollut. Mutta olen joka tapauksessa käynyt englanniksi lävitse nämä 1600 tarkistusta, josta on käynyt ilmi, että me kuitenkin periaatteellisesti kaikissa poliittisissa ryhmissä olemme samoilla linjoilla. Tutkimuksesta käy ilmi myös, että meillä on hyvä pohja molemmissa valiokunnissa niin, että saamme yhteisen kannan. Meillä on molemmilla tämä tällainen sekalähestymistapa. Mitä tulee artiklaan 5, äh, valiokunnan sihteeristö, äh, sihteeri on ikävä kyllä sairas, toivon mukaan hän paranee. Mutta artikla 5 on se, mihinkä on tehty kaikkein eniten tarkistuksista tarkistuksia. Ja professori Raihin äh, tutkimuksessa sanotaan, että mikäli me saamme otamme pois tietyt äh, palvelut, äh, jotka ovat välttämättömiä terveyden ja turvallisuuden alalla liittyen minimiharmonisointiin, että tämä poikkeus laadittaisiin sillä tavalla, että informaatio, informointivelvollisuus olisi kattava. Se olisi mielestäni ihan hyvä johtopäätös. vaikkakin komissio omassa vaikutusten arvioissaan toteaa, että lukujen kaksi ja kolme yhdistäminen on edistysaskel sisämarkkinoille sinällään, mutta myös kuluttajille tässä se, mitä minulla on nyt näihin tutkimuksiin sanottavaa. Mutta sitten mitä tulee näihin keskusteluihin, jotka käynnistettiin varjoesittelijöiden kesken, toivon, että kaikki kollegat tietävät, missä nyt mennään. Ja sitten ajattelin kertoa myös se hieman aikataulusta. Varjoesittelijät ja minä, me tapasimme kaksi viikkoa sitten ensimmäisen kerran ja ikävä silloin keskustelua keskustelu kompromissitarkistuksista määritelmien kohdalla artiklaan 2 ei ollut mahdollista sen vuoksi, että ihan oikeutetusti silloin sanottiin, että käännöksiä ei oltu saatu. Ja vaikkakin tarkistukset olivat englanniksi, päätimme, että tapaamme sitten myöhemmin ja silloin me sovimme aikataulusta. Me sovimme, että 23. marraskuuta ensi viikon tiistaina Strasbourgissa me tapaamme ja aloitamme sitten luvusta neljä, jossa on todella paljon tarkistuksia, joihin pitäisi olla mahdollista saada aikaan kompromisseja. Avu, ryhmien avustajat ovat tavanneet tällä viikolla ja valmistelleet asiaa ja tuntuu realistiselta, että me pääsemme kompromisseihin, vaikkakin varmasti edustajillaan tässä on viimeinen sana sanottavana. Luku neljä, artikla 26, jossa on kysymys hierarkiasta, ja sitten 28. Artiklassa 22, mitä tulee toteuttamiseen ja sopimuksen mukaisuuteen ja muihin luvun neljä asioihin, niihin ei ole tehty niin paljon tarkistuksia ja ne tarkistukset, joita on tehty, ne ovat periaatteessa sellaisia, että niitä voidaan yhdistää. Artiklassa 22 on kysymys oikeastaan siitä, että tuleeko tällainen velvo, pakollinen oikeus ottaa takaisin palautettu tavara, mikäli se ei ole ollut sen mukainen, mitä halutaan. Lähdetäänkö tässä harmonisoimaan tätä vai tuleeko minimisäännöt jäsenvaltioille? Nämä ovat tällaisia pienehköjä kysymyksiä ja osoittaa, että paljon erilaisia mahdollisuuksia meillä on, mutta meidän täytyy kuitenkin miettiä sitä monin kohdin, että haluammeko me yhtäläisen lähestymistavan vai haluammeko antaa vapaat kädet jäsenvaltiolle ja mikäli annamme vapaat kädet jäsenvaltioille, niin silloin meidän pitää jäädä siihen äh, sillä tasolla, missä tänä päivänä ollaan. Sitten äh, artikla 26, siinä meillä on enemmän hieman ongelmia ja ei tiedetä saadaanko tähän äh, kompromissia. Tässä on kysymys siis tästä hierarkiasta Vahvistetaanko hierarkiaa vai poistetaanko se kokonaan? Ja minusta tuntuu kuitenkin, että äh, se lähtee ehkäpä siitä, että toimimme sen mukaan, mikä tänä päivänä on tilanne. Eli äh, annamme mahdollisuuden jäsenvaltioille äh, noudattaa minimisääntöjä. Uskon, että tätä kautta saamme enemmistön. Mitä tulee artiklan 28? Tämä, tässä on, tämä on aika tällainen äh, laaja äh, artikla ja tässä annetaan aika paljon mahdollisuuksia jäsenvaltioille. Jos lähdetään äh, täysiharmonisoinnista, niin silloin ehkäpä tässä voisi olla tällainen kolmen vuoden ajanjakso ja yhden vuoden todistus, ajanjakso todistustaakan käänteisen todistustaakan osoittamiselle. Me olemme sopineet, että tähän mennessä me emme halua heikentää kuluttajansuojan tasoa missään jäsenvaltiossa. Ajatellen tässä esimerkiksi Suomea ja monia muita maissa täysi harmonisointi johtaisi kuluttajasuojan tason laskemiseen. Saksassa tämä ei olisi ongelma sen vuoksi, että esimerkiksi rakennusalalla on annettu erityisoikeudet rakennussektorille ja pidennetty tätä aikaa viiteen vuoteen. Ja silloin tämä direktiivi ei tältä osin koskisi sitä mutta joka tapauksessa monissa tarkistuksissa käy esiin, että ne, jotka haluavat minimiharmonisointia, haluaisivat siitä pitää kiinni ja sitä kautta ehkäpä jopa nostaa kuluttajasuojan tasoa. Minä ehdottaisin tähän, että pysymme tämänpäiväisellä tasolla, mutta 23.11. ensi viikolla tämä on asia, josta puhumme yksityiskohtaisemmin koordinaattoreiden kesken. Öö, odotan ilolla myös sitä, mitä neuvosto tulee sanomaan. Sisämark Kiina-valiokunnassa me 23, me 23. päivä me tapaamme ja sitten me tapaamme 7. joulukuuta. On yksi asia, joka on aiheuttanut minulle hieman päänsärkyä. Me sanoimme, että 24. päivä iltapäivällä me voisimme vielä tavata. Me tarvitsemme taatusti paljon aikaa, että pääsemme sopimukseen, mutta valiokunnan sihteeristö pyysi, että minä vapauttaisin tämän asian niin, että voisimme saada Single Market Act-asian käynnistettyä. Tämä on minulle ongelma, koska mm, toki muutkin asiat täytyy saada eteenpäin, mutta toisaalta sitten mm, me tarvitsemme aikaa myös tähän direktiiviin. Ja minä haluaisinkin tietää, mitä mieltä kollegat ovat tästä, että voisimmeko me ottaa sitten tämän 23. päivä marraskuuta iltapäivällä ehkäpä me voimme ratkaista tämän ongelman. Ja odotan ilolla keskustelua. Ehdottaisin, että neuvotellaan keskenämme aikataulusta yksi kaksittain eikä julkisesti, mutta tästä varmasti pitää keskustella. Ja minusta tämä taulukko 1923 sivulla on aika hyödyllinen liittyen siihen, miten asiat etenevät ja mikä on meidän ja juuri valiokunnan ero tässä asiassa. Ehkäpä varjoesittelijät voisivat liittää kommenttinsa tähän taulukkoon sivulla 1923. Mutta tämä on minun perspektiivini puheenjohtajana, joka pyrkii seuraamaan keskustelua. Nyt on varjostelijakierros. Avaan keskustelun. Aloitamme Rova Gebhardista. Hashfor. Kukahan puhuu vihreiden puolesta? En näe täällä. Rabinen on täällä. Etranta Fenidis on täällä. Joten käydään varjonsittelijat läpi. Ja sitten muut valiokunnan jäsenet, jotka haluavat kommentoida. Ja katsotaan, miten edetään. Rova Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Also ich spreche... Kiitos. En minä puhu vihreiden nimissä sen enempää kuin herra Rochefortkaan. No, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että edustaja Turunen sanoi jo kauan sitten, että hän ei voi tänä päivänä olla paikalla, koska hänellä on Tanskassa jo tärkeä tilaisuus. Tästä, tästä haluaisin muistuttaa. En nyt lähde käsittelemään tätä tutkimusta, vaan haluaisin puhua hieman siitä, mitä edustaja Rochefort aikaisemmin sanoi. Eli tarkoitus olisi puhua sisällöstä eikä pyöriä sen kiertää sitä kuin kissa kuumaa puuroa meidän tulisi, jos me haluamme äh, kunnioittaa sitä aikataulua, jonka olemme asettaneet, se aikataulu on todella tiukka. Ja sen vuoksi meidän täytyykin nyt äh, lähteä käsittelemään sisältöä ja sen vuoksi en käsittele nyt tätä tutkimusta, vaan tuon esiin, mitä mm, tarkistuksia minä olen ryhmäni nimissä tehnyt ja mitä niiden äh, takana on. Ensinnäkin oli selvää alusta alkaen, että me emme halua mitään täydellistä äh, harmonisointia, kuten komissio aikoinaan esitti, vaan oikeastaan me haluamme tällaisen äh, sekalähestymistavan. Artiklaan 4 me olemme esittäneet äh, tarkistuksen yksi, jossa on kysymys näistä tarkistuksesta vähimmäisessä tarkistuksena liittyen äh, minimioikeuksista, mitä kansalaisilla täytyy olla. Ja sitten yritämme katsoa, minkä suuntaan mennään. Ja äh, sitten katsoa ryhmässä myös että jälkeenpäin, mitä me voimme hyväksyä ja sitten miettiä, miltä osin voidaan tehdä täysharmonisointia. Ja tässä ei mennä niin pitkälle ollenkaan kuin mitä komissio haluaa vaan enemmänkin äh, sitä, mitä herra Schwab on esittänyt. Meille sosiaalidemokraateille ensisijaisesti on kysymys kuluttajien oikeuksista tässä direktiivissä. Ja se on ensimmäinen asia, josta me emme aina ole samaa mieltä sen vuoksi, että tässä, tämä nimihän on kuluttajasuojadirektiivi. Ja kun direktiivin nimi on kuluttajan niin silloin siinä täytyy olla mukana kuluttajan suoja. Kuluttajan suoja eikä sisämarkkinat. Muutenhan tämän direktiivin nimi olisi pitänyt olla kuluttajan suoja ja sisämarkkinat. Tämä on asia, jonka haluan tuoda selkeästi esiin. Emmekä me voi yrittää myydä tätä kuluttajille ja kansalaisille sanomalla, että no tämä on kuluttajadirektiivi, vaikka tässä nyt puhutaankin ihan eri asioista. Meidän tarkistuksillamme me haluaisimme laajentaa kuluttajasuojat pohjaa. Ja emme me usko, että tällainen täysi harmonisointi voi tapahtua äh, yhden yön ylitse, vaan tämän täytyy tapahtua äh, askeleittain. Ja tämä on asia, mitä me parlamenttina olemme äh, sanoneet jo kauan. Eli lähestyä askeleittain. Ja haluaisin tehdä tässä selväksi, että Nämä asiakirjat, eh, joita olen saanut esimerkiksi PK-yrityksiltä ja erilaisista eh, tiedonannoista, sanovat myös näin. Meille on tärkeää sopimuslainsäädännössä se, että ei yhtäkkiä tule täydellistä muutosta sopimuslainsäädäntöön, ei sekään ole hyvä. Ei tässä nyt ole kysymys ainoastaan kuluttajat, vaan myös PK-yritykset, jotka haluavat äh, tavallaan oikea suojaa siihen, mikä tilanne tällä, tänä päivänä on, eikä niin, että yön ylitse kaikki vain yhtäkkiä muutetaan. Sitten yksittäisiin lukuihin. Luku yksi. Tämä on se luku, johon me voisimme kuvitella täyden harmonisoinnin sen vuoksi, että tässä nyt on tärkeää saada samat määritelmät, mikä on kuluttajan määritelmä, mikä on mainos, mikä on tuote ja niin edelleen. Ensinnäkin meidän pitää saada selkeät ja turvalliset määritelmät ja sitä kautta myös estää oikeudellisia epäselvyyksiä. Ja näiden professoreiden hän on tehty myös selväksi se, että jäsenvaltioiden ei ole pakko hyväksyä tätä täydessä harmonisoinnissakaan, mutta että tämä olisi järkevää. Ja näinhän me olemme yrittäneet tässä toimia. Sitten tärkeää on, että komission ehdotuksesta puuttuu oikeastaan se, että siihen ei ole otettu tulevaisuutta mukaan. Esimerkiksi digitaaliset tuotteet, kaikki innovaatiot on unohdettu. Ja täytyy muistaa, että markkinoille tulee ihan uusia tuotteita ja minusta nekin täytyy voida ottaa mukaan. Ja nimenomaan kysymys on nyt sellaisista aloista, missä ei jäsenvaltiossa välttämättä ole minkäännäköistä lainsäädäntöä tai säätelyä, niin eh, minusta meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa näiden osalta on samat eh, säännöt. Ja tämän mahdollisuuden komissio nyt eh, jätti käyttämättä ja me yritämme nyt tuoda tämän mukaan tähän direktiiviin. Tähän kuuluu luonnollisesti myös tuotteiden määritelmä. Ja me haluamme digitaaliset tuotteet mukaan tähän tuotteen määritelmään niin, että esimerkiksi ohjelmakauppa ö, tulee myös mukaan tähän direktiiviin. Nimenomaan tällä alalla. Minä olen itsekin tämän kokenut. Ostan internetin kautta ohjelman uskoakseni saksalaiselta yritykseltä ja sitten kun raha otetaan tililtä, niin, niin näen, että minun täytyykin maksaa ulkomaanmaksuja, vaikka ei ollut ollenkaan näkyvissä, etteikö tämä olisi ö, ollut saksalainen yritys, koska ostin sen saksalaiselta sivulta, mutta kysymys olikin tämän saksalaisen yrityksen kumppanista Isossa Britanniassa. Eli tällaista asiat täytyy selventää. Artikla 4, en enää mene. Luku 2, kuluttajien informoiminen. Me olemme skeptisiä äh, lukujen kaksi ja kolme yhdistämistä kohtaan. Luvussa kaksi äh, on kysymys äh, kaupasta kaikilla aloilla. Emme me voi rajata sitä näin ja pienentää sitä näin ja, kulut, ja ottaa kuluttajasuojaosia pois näistä yhteisistä säännöistä. Ja näin kävisi, jos me yhdistämme luvut kaksi ja kolme. Artikla 5, informaatio, velvollisuus. Tässä me olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme yhteistä informaatiota ja informaatiovelvollisuutta ilman, että kuitenkaan estetään sitä, että jäsenvaltiot voivat toimia joustavalla tavalla. Ja eikä meidän pitäisi estää jäsenvaltioilta mahdollisuutta myös tehdä omia sääntöjä tästä. Eli tässä meidän pitää selkeästi saada aikaan tällainen äh, seka äh, lähestymistapa. Ja siitä olemme tehneetkin tarkistuksia. Sitten äh, me haluamme selkeät säännöt myös palauttamisesta, koska eihän voi olla kysymys siitä, että tulee vain tällainen palautusoikeus, mutta myös se, että kuka maksaa, kaikki nämä kustannukset, jotka siihen liittyy, niin ne täytyy myös säädellä. Ei tätä voi jättää näin epäselväksi kuin mikä se nyt on. Ja samoin myös mahdollisuudet valitusmenettelyihin ja muihin. Sen lisäksi meistä on erittäin tärkeää se, että kuluttaja ei saa tätä todistusvelvollisuutta, vaan se jää palvelun myyjälle. Sitten luku kolme, informaatio ja palautusoikeus etäkaupoissa. Tässä on säädelty paljon teknisiä asioita me olemme tässä miettineet, että millä tavalla toimia. Me olemme esittäneet tarkistuksia, jotka ovat minimiharmonisoinnin pohjalta tehtyjä. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla tässä mennään eteenpäin. Ja se, mikä minua eniten tässä huolestutti, oli se, että monissa tilanteissa täysiharmonisoinnin seuraamuksia ei selkeästi nähdä sen vuoksi, että tässä tavallaan puututaan jäsenvaltioiden sopimusoikeuksiin, enkä tiedä mitä seuraamuksia tämä aiheuttaisi kaikissa 27 jäsenvaltiossa, joten minä haluaisin tietää ja, esimerkiksi, jo tarkastella esimerkiksi sitä, mitä vaikutuksia tällä on Saksan sopimuslainsäädäntöön. Sen vuoksi minä nyt olisin hyvin, hyvin varovainen tässä. Ja sitten luku neljä, muut kuluttaja oikeudet liittyen sopimuks, kauppasopimuksiin. Tässä täysi harmonisointi on meidän mielestämme selkeästi poissuljettu mahdollisuus. Oikeud, lain, lain, oikeuden käytännöt eri jäsenvaiheissa ovat niin erilaiset, eikä sitä voida nopeasti harmonisoida. Sen vuoksi tässä pitäisi olla vapaa valinta, esimerkiksi miettiä sitten millä tavalla maksetaan, mitä lisäkustannuksia siihen tulee ja millä tavalla kuluttaja saisi esimerkiksi korvauksia. Nämä ovat sellaisia asioita, joita meidän täytyy työstää vielä. Luku viisi. Kuluttajasuojat ja sopimuslausekkeet. Tässäkään ei voida käyttää täysharmonisointia, mutta olettaisin, että se on yleinenkin kanta tässä valiokunnassa. En usko, että tästä tulee minkäännäköistä riitaa, ainakaan tämän luvun kohdalla. Ja sitten luku kuusi, yleiset säädökset. On ihan selvä, että tässä tullaan käyttämään ei tull, me emme voi hyväksyä komitologiamenettelyn käyttöä, kuten komissio haluaisi tässä on liian paljon liian tärkeitä kuluttajasuojakysymyksiä ja oikeuksia pelissä ja sen vuoksi haluan pitää kiinni Euroopan parlamentin lainsäätäjän oikeuksista tällä alalla. Tämä oli nyt tällainen ensimmäinen hieman karkea katsaus näihin noin 120 tarkistukseen, jota minä ryhmäni nimissä olen esittänyt. Ja sitten on vielä muitakin minun ryhmästäni, jotka kaikki toki seuraavat samaa linjausta, jotka ovat esittäneet tarkistuksen. Nyt te tiedätte suurin piirtein, mitä mieltä minun ryhmäni aiheesta on. Ja sitten vielä lopuksi yhteenvetona. Me lähdemme siitä, että vähimmäisharmonisointi lähtökohta on oikea lähestymistapa. Ei ainoastaan sen takia, että meillä on ollut niin erilaisia kuluttajasuojatasoja jäsenvaltioissa, ja on paljon asioita, joita me emme voi samalla tavalla käsitellä. Ja meidän täytyy samalla myös kunnioittaa pk-yritysten oikeuksia, jotka eh, eivät eh, kykene toimimaan, mikäli heidän oikeutensa ja perusturvansa yhtäkkiä eh, täysin muutetaan. Ja tällä tavalla PK-yrityksillä ehkäpä sitten tulee olemaankin kaikkein suurimmat ongelmat, jos tulee todellakin suuria muutoksia. Suuret yritykset luonnollisesti olisivat hyvin tyytyväisiä siitä, jos syntyisi täysi harmonisointi sen vuoksi, että ne voisivat silloin helpommin liikkua koko unionin alueella. Eli tässä nyt tämä, mitä minulla oli sanottavaa. Uh, well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Evelyn Gebhardt, kiitos, että esitit selkeästi, mistä oikein on kysymys jossakin asiassa. Ja sitten oikeusvaliokunnan kantakin täytyy kuulla. Minun täytyy vähän kiirehtiä teitä, koska herra Tajani on tulossa puoli Vaikka meillä on muita tapaamisia varjoesittelijöiden kanssa, on myöskin hyvä tuulettaa julkisesti ryhmien kantoja. Joten haluan antaa aikaa viidelle varjoesittelijälle. Sanoisipa vaan, että mitä, mitä pitempään puhutte, sitä vähän aika roitavaa Syvään, Van de Kamp ja Sulin haluaisivat myös puhua. Voinko rohkaista teitä puhumaan suht lyhyesti? Herra Rochefort ensin. Bien, monsieur le président. Puheenjohtaja, yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, tiiviisti. Haluaisin ehkä aloittaa kommentoimalla tätä tutkimusta, jota pitää myös käsitellä, niin kuin tekin sanoitte, tämä vertaileva taulukko 19 sivulta 22. Siinä on se etu, että se on synteettinen ja tavallaan siinä palataan tähän aiheeseen, jota olemme kiertäneet oikeastaan alusta lähtien vieläkin. Palaamme aina taas tähän samaan asiaan, minimiharmonisaatio vai maksimiharmonisaatio. Loppujen lopuksi, kun lukee tätä mietintöä, raporttia, jonka nämä professorit, professorit ovat laatineet, niin huomaa, että Wallissa löytyy enemmän minimiä ja maksimaalisuutta enemmän herra Schwabin tekstistä. Minun täytyy sanoa, että olen hiukan tässä kahden välimailla. Useammin olen lähempänä Rouba Wallista silloin, kun hän laajentaa sovelluskenttää, mutta kuitenkin yritän säilyttää sitä, mitä täytyy säilyttää. Kuitenkin olemme sitten sellaisen tilanteeseen harmonisaatiossa, joka on tällainen sekaharmonisaatio. Mehän ehkä suo, valitsemme on silloin, kun sitä on tiettyä etua ja huomaamme sen, eikä se tietenkään ole hullumpi asia perusetu maksimiharmonisaatiossa on se, että voidaan vieläkin enemmän kehittää markkinoita ilman, että mennään taaksepäin kuluttajan oikeuksia. Tämä on sanottu varsin usein, mutta kannattaa sanoa se jälleen kerran, kun puhumme kerran perustavista perustavanlaatuisista kysymyksistä. Meidän pitää vakuuttua siitä, että ei vastusteta sitä, että säilytetään kuluttajan suojelu ja myös taloudellinen dynamismi. Meidän pitää vakuuttaa tavallaan itsemme tästä, koska loppujen lopuksi ehkä omassa maassani Tämä on vähemmän monimutkaista, koska oikeastaan EU-ssa Ranska on sellainen maa, joka on toisaalta sellainen, jossa on korkea kuluttajan suoja ja samalla kulutusdynamiikka on varsin vahvaa. Joskus näyttää siltä, että naapurimaamme moittivat meitä siitä, että meidän talouttamme vie eteenpäin erityisesti kulutus eikä niinkään muut kasvutekijät. Me osoitamme, ja tähän pyrin aamullakin. Me osoitamme Ranskassa, että voi olla samalla sellainen maa, josta löytyy kulutusdynamiikkaa silloinkin, kun kriisi jyllää. Ja kuluttajasuoja on siis kova ja sitten myös suojan taso voi olla korkea. Uskon jopa, että jotta kuluttaja luottaa ja ostaa, niin hänen täytyy voida toimia sellaisen suojan puitteissa, joka tavallaan rauhoittaa häntä ekonomistikin puhuvat tästä, kansantaloudet, joissa kuluttajat ovat jäljessä tavallaan, niin ihmiset voivat ostaa paljonkin ilman, että luottamus on kovinkaan korkealla tasolla, koska ensinnäkin he tarvitsevat heidän pitää saavuttaa naapureiden elintaso, mutta eivät ole historiansa takia tähän aikaisemmin pystyneet. Sitten tavallaan kypsemmissä kuluttajamaissa on, on paljon vaikeampi tässä onnistua ja tämä näkyy esimerkiksi uusilta, uusissa kuluttajasektoreissa, kuten digitaalis, digitaalinen markkinatoiminta. Siis miten kuluttaja tähän kaikkeen suhtautuu, ei se ole irti siitä luottamuksesta he tuntevat, kun otetaan vapauttaminen niin jollakin markkinoilla. Esimerkiksi Ranskassa nyt keskustellaan kovasti siitä äh, sähkömarkkinoista ja huomataan, että kuluttajat epäröivät hyväksyvätkö he sellaiset markkinat, missä eri toimijat toimivat niin kauan kuin heillä ei ole varmuutta siitä, että luottamus säilyy. Ja Ranskassa esimerkiksi on vieläkin noista 6 prosenttia kuluttajista, jotka ovat ulo, ulo, uskollisia sähkön toimittajalle, joka alkuperäisen sähkön toimittajalle, joka on julkinen toimija. Puheenjohtaja, en kuitenkaan halua kommentoida omia tarkistuksiani. Niitähän on nyt 1600. Minäkin olen satakunta esittänyt, joten säästän teitä. Haluaisin vain sanoa, että ensi tiistaina aloitamme työn kompromissitarkistuksessa, jota esittelijä on ehdottanut kohdasta, luvusta neljä. Oikeastaan tämä on siis hyvä pohja nämä kompromissit. Ei tämä tarkoita sitä, että olemme kaikesta samaa mieltä, mutta kiitän esittelijää huomattavasta työstä, jota on tehty, jotta saataisiin aikaan näitä kompromisseja. Ja sitten näemme, mihin asti pääsemme. Mehän kyllä tapaamme vieläkin ja ehkä Andreas tämä Hallandes aloitti luvusta neljä ja todennäköisesti päädyn vielä tähän olennaiseen kysymykseen maksimi minimi harmonisaatiosta, kun tämä Evelin sanoi, että tässä kohdassa hän ei puolla maksimiharmonisaatiota. Minä itse puolen sitä, että voisimme tarkastella, voimmeko pelastaa maksimiharmonisaation mitä tulee toimituksiin, tavaran toimituksiin, riskin siirtämiseen, sääntöjen mukaisuuteen sopimuksessa, mutta sitä vastoin luvussa neljä, ehkä sillä kaikkein strateginen artikla on tämä 26 artikla, siinä yhtäkkiä olekin sitä mieltä, että maksimiharmonisaatio on mahdotonta. Pitää pyrkiä minimiharmonisaatioon ja jopa on kysymyksiä, joista keskustelen Estren kanssa, ja minä en puolla tällaista oikeussuojahierarkiaa on maita, joissa on valittajat voivat vapaasti valita oikeussuojan. Ja olen jopa sitä mieltä, enkä haluta tästä puhua tar- pidempään, mutta olen siis sitä mieltä, jopa, että jos tämä kyseenalaistettaisiin, niin silloin aika vakavalla tavalla kyseenalaistettiin kuluttajan suoja, mutta tästä mehän puhumme jatkossa enemmän. Sitä vastoin ihan lyhyesti. Puolan kovasti lukuja kaksi ja kolme. Tämä on tärkeä poliittinen syy. Pidän Minusta on parempi, että tämä direktiivi menee mahdollisimman pitkälle rajoitetulla sovellusalalla, eikä sitten valita liian suurta sovellusalaa jos nämä kaksi sulatetaan yhteen, silloin me tässä osassa ainakin keskitymme etäkauppaan ja muualla kuin liiketieteessä tapahtuvaan kauppaan. Tätä kautta pystytään hyvin parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja uskon, että on parempi saada tietoja ennen sopimusta vähemmältä alueelta. Emme puhu tiedosta ennen sopimusta eri tuotteiden kohdalla, mutta Tämä olisi paljon strategisempi tapa toimia, jos etenem pystymme edistymään uuden tyyppisen kaupan kohdalla, erityisesti etäkaupan kohdalla. Mutta tietenkin käymme näitä asioita tarkemmin vielä yhdessä läpi. Ja mikäli ymmärsin oikein kompromissitarkistusta, aloitamme tästä luvusta neljä. Ja haluankin todella onnistua tässä, koska että löydämme näitä tar- tar- kompromissitarkistuksia. Olen samaa mieltä. Jos, hyvä, jos meillä on sitoa. Kiitos panoksistanne. Ruule, tiedämme, että Rava Toronen ei pääse paikalle. Niin, Rava Toronen ei kertonut minulle, että hänellä ei ole aikaa tulla, joten minä en ole valmistautunut. Tiedän, että Rava Toronen on erittäin aktiivinen varjo. Esittelitte kokouksen, joten siirrymmekin sitten biileen. Dziękuję panie przewodniczący. Ta dyrektywa jest niezwykle Kiitos. Tämä direktiivi on äärimmäisen monimutkainen dokumentti ja kuluttajan suoja onkin tästä direktiivistä. Ja sitten sit tämä herättää emootioita. Yli 600, 600 tarkistusta on tehty. Ja se osoittaa sitä, miten paljon erimielisyyksiä meillä on komission tekstin kanssa. Ottaen huomioon, kuinka paljon tarkistuksia on tehty, voi herättää kysymyksiä, miten me pääsemme näistä er-, erimielisyyksistä eroon. Tarkistuksia ei ole vielä käännetty kokonaisuudessa, joten tekstiä on vaikea analysoida. Tänään emme voi kaikkia yksityiskohtia käydä läpi. Siksi jatkamme työskentelyä varjoesittelijöiden kokouksissa, mutta tärkeimmät asiat mainitsisin. Mitä muotoon tulee? Lukuja 2 ja 3 yhdistäminen ja artiklan 5 poistaminen. Tämä yleinen informaatiovaatimuksen poistaminen merkitsisi, että direktiivin horisontaalinen vaikutus häviäisi. Mitä harmonisaatiin tulee, ECR tukee pragmaattista lähestymistapaa, eli seka lähetämistä, mutta työn helpottamiseksi meidän pitäisi olla käytännöllisiä. Eli kuten sanoin, meidän pitäisi arvioida artikloita kohta kohdalta, ainakin tärkeimpiä. Ja katsoa, missä kohdissa voimme harmonisoida maksimaalisesti ja missä sopua ei löydy. Milloin voisimme sopia sitä minimi suojelusta, jota voimme tarjota kuluttajille. Minulle artiklat 26 ja 28 ää, luvussa neljä ovat vaikeimpia. Esimerkiksi artikla 26. Siinä emme voi hyväksyä komission ehdotusta – koska siinä suojelun taso tippuisi Puolassa ja muissakin jäsenmaissa kuluttajalla on mahdollisuus valita, kor, korjauttaako, korvaako vai hakeeko korvausta. Toivottavasti pystymme hyväksymään tekstimuutoksesta tästä. Artiklan 28 suhteen, mitä tulee yritysten vastuuseen. Tein tähän tarkistuksen. Haluamme laajentaa kuuteen vuoteen tämän vetäytymisperutusajan. Monimutkaisissa tuotteissa kaksi vuotta on liian vähän. Ja varaosat pitäisi myös kattaa tässä kohdassa. Me voisimme silloin korjata tämän nykytilanteen, jossa tarjot, yritykset tarjoavat heikkotasoisia varaosia. Sitten artikla 28.5 kuuden kuukauden kautta pitäisi jatkaa, koska kuuden kuukauden jälkeen todistustaakka puutteen osoittamisesta siirtyy kuluttajille. Ja tällä hetkellä artiklaa käytetään heikentämään kuluttajan asiaa. Ja kuuden kuukauden jälkeen takuuta ei tunnusteta. Ymmärrän, että aika ei ole paljon, joten tämä kattaa pääkommenttini. Kiitoksia, tuo oli niin kuin aina oikein hyödyllistä. Kysymys luvusta kaksi ja kolme on asia, jota esittelijän täytyy selkeyttää, koska tämä äänestys... No esittelijän ei kuuntele minua, ei se. Herra Trantafilides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 ja keski, tässä keskitytään myös hintaan. Kuluttajan on erittäin tärkeää saada tietää, mikä lopullinen hinta on, kun siihen on lisätty kaikki nämä ylimääräiset kulut ja maksut. Ja ehdotammekin, että tätä jaksoa pidennettäisiin, että tämä vastaa lisäisi tätä kautta niin, että tuottaja voisi tai myyjä voi antaa sen tuotteen, mitä hän on luvannut myydä. Ja sen vuoksi tämän informaation tulee vastata sitä, mitä hän myy. Eli mahdollisuus palauttaa tämä tuote on oikeus, mikäli se ei vastaa sitä, mitä sitä on sanottu. ja vastuun täytyy olla myyjällä. Sitten mitä tulee niihin toimenpiteisiin, välineisiin, joita ostajalla on, mikäli tämä tuote ei vastaa kuvausta, silloin kuluttajan täytyy valita itselleen sopiva keino ja väline. Kulut... Myyjän myyjällä ei pitäisi olla oikeutta kieltäytyä korvaamasta tätä tuotetta, joten tämän tuotteen täytyy olla sopimukseen mukainen. Paitsi jos kuluttaja hyväksyy tuotteen, joka ei vastaa sopimusta. Meidän täytyy myös määritellä, mitä mikä on sopimuksen rikko, mikä on se, että tuote ei vastaa sitä kuvausta niin, että ostaja voi perua sopimuksensa. Tulkki pyytää puhujaa hiljentämään no, vauhtiansa hieman. Tulkit ovat pyytäneet, jos voisitte hidastaa tänne Petan ihan viimeinen kohta hitaasti. Mitä tulee sitten laillisiin velvoitteisiin ja kahteen vuoteen, me haluaisimme tähän tietynlaisen kynnyksen. Jäsenvaltioiden täytyy noudattaa kahden vuoden takuuta. Kiitoksia. Varsin hyvä, mutta mekin haluamme täällä ymmärtää selvästi valiokunnassa. No niin, nyt olemme käyneet läpi varjoesittelijät ja sit, nyt on vartitunti verkkeskustelun loppuun, koska en halua käyttää liikaa komission aikaa. Haluan kuulla herra Schwabia ja myös, jos komissio ja neuvosto haluavat vielä palata asiaan. Joten voisin kohdottaa nyt listalla on Rova Roiteva, herra Schwab, herra Van de Kampa ja Rova Suli. Haluaako joku vielä mukaan puhelistalle? Voisimmeko antaa vielä yksi se siellä? Herra Krutsman myös. Nyt pyytäisin teitä pitäytymään kahdessa minuutissa jokainen. Ja vielä Rova Koratsasella. Niin, tosiaankin kaksi minuuttia kyllä vaan. Sitten kaksi minuuttia siis kaikille. Ja ensin rouva Roiteva. Kiitoksia. Pidän informaation täyden harmonisoinnin esittämistä myönteisenä. Ajattelen digitaalista sisältöä ja on aivan olennaista, että saamme transparenttia informaatiota elektroniikan yhteis yhteiskäytöstä tai ohjelmiston yhteiskäytöstä, jota tiedetään, että esimerkiksi toimiko ohjelmat Windowsin ja Windows XPn kanssa. E, minulla ei ole paljonkaan aikaa perustella tarkistusta tässä. Ja sitten seuraava kysymys on vastuun siirtäminen liittyen korvaamiseen, vaihtoon ja varausiin. Ja tämän laajentaminen myyjien lisäksi valmistajien me olemme lelujen ja muiden direktiivien yhteydessä tehneet tämän. Mitä meidän täytyy nämä digitaaliset tuotteet määritellä yhtä selkeästi ja tehdä tämä selkeästi myös internetistä ladattavien ohjelmien suhteen. Ja miten tulee messumyyntiin? Sitä pitäisi ottaa mukaan tähän myyntipisteessä tapahtuvaan myymiseen. Meillä on 60 tarkistusta, joten aika loppuu tai riitä. Kiitän esittelijä ja paljon onnea ja olen kompromissialtis. Olette ihanteellisen täsmällinen. Puolitoista minuuttia, herra Juvan. Herra Juvan ei selvästi ole valmis. Vai oletteko? Niin, Kahdessa minuutissa kyllä minä pystyn hoitamaan 1600 tarkistusta puheenjohtaja. Kaiken kaikkiaan ihan tällaisessa maailmassa tarvittaisiin maksimiharmonisaatio kaikessa, koska sehän helpottaisi sisämarkkinoiden toimintaa. Ja tähän liittyy se kuluttajan suoja, joka olisi sillä tasolla, jolla se on parhaassa tapauksessa. Mutta näin ei ole kuitenkaan maassa. Tämä oli tällainen ihanteellinen tapaus, ideaali. Nyt pitää sitten pohtia, missä valitaan minimi, maksimiharmonisaatio, mutta kun puhutaan minimiharmonisaatiosta, niin sitten kysytään, mitä tehdään sitten 50-20 vuoden päästä. Siis pitää tavallaan kysyä jäsenvaltiolta, joissa on säilytetty minimiharmonisaatio, pyritään niitä muuttamaan kuluttajaoikeutta, parantamaan tilanteen määrittelemään tavoite, lisätä kuluttajan oikeuksia niin, että joidenkin vuosien kuluttua voidaan päästä maksimiharmonisaatioon ja saada aikaan ihan ihanteellista kuluttajansuojaa. Kolme huomiota näistä tarkistuksista. Ranskassa on, sanotaan, että jos on liikaa hyvä, niin sitä haittaa kanolla. Ja tässä taas kyllä tämä taksisusten runsaus ei tietenkään haittaa mitenkään, mutta se kyllä monimutkaista tätä keskustelua ja myönnän, että ihailen kovasti herra Schwabia tässä kaikessa. Ensimmäinen kohta, perutusoikeus, sopimusten perumisoikeus pitää säilyttää tällainen valkoinen vaihe sopimuksille, jotka on suljettu kotikaupassa, koska kuluttajat eivät pysty miettimään niin kuin silloin, kun mennään liikkeeseen ja valitaan siellä. Tämä on aivan erityisen totta koskien haavoittuvaisia kuluttajia. Pitää varmasti löytää tästä sopimusten toinen kohta, nimittäin hierarkiakysymys, joka tuli esille. Tässäkin pitää voida saada aikaan sopimus, ajattelen 12 tarkistusta, jossa avataan mahdollisuus avata, purkaa sopimus. Ehkä tämä toisessa osassa voitaisiin ottaa kohta äänestys, mutta meidän pitää kyllä päätä jonkinlaisen sopimuksen tässä yhteisymmärryksessä. Sitten kolmas asia, olen hiukan äh, hämmentynyt. Tämä on niin monenmutkainen kysymys, että ehkä en ole tätä jotenkin ymmärtänyt, mutta minä kiinnitin huomiota äh, luokkaan, joka valmistaa tilauksesta tavaraa, jota voidaan tilata esimerkiksi puuseppä, joka tekee pöydän tuolin. Ja siihen menee ehkä 5-6 kuukautta, koska hän sen itse kerran mm, valmistaa. En tiedä, onko täällä jotakin tässä tekstissä sellaista, joka kuuluu tähän aivan erityiseen tapaan toimia, valmistaa, vaikka se onkin vähemmistötapa. Ja haluaisin, että heidän toimintaansa ei haitattaisi myöskään ja keskittyisi vain tällaisen sarjatuotantoon eikä ollenkaan näihin käsityöläisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Van der Kamp. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni esittelijä Andreas Schwab samoin kuin varjoesittelijät ovat äh, kuvailleet poliittista pelikenttää hyvin selkeästi – ja sen vuoksi sitä en enää tässä lähde käsittelemään tai toistamaan. Haluaisin kiinnittää huomiota tarkistukseen 324 362 kuuluisassa luvussa 4 jossa tämä jännite minimi- ja maksimiharmonisoinnin välillä tulee selkeästi esiin. Olen samaa mieltä edustaja Gebhardin kanssa siitä, että me Euroopan parlamentin jäseninä, meillä on tehtävä viedä eteenpäin kuluttajasuojaa Euroopan kuluttajille. Eli emme voi jäädä paikoillemme, vaan mennä eteenpäin. Ja minun poliittinen viestini onkin, että aina kun me voimme saavuttaa maksimiharmonisoinnin, niin me toimimme sen puolesta. Ja tarkistuksessa 324 on kysymys tällaisista kestävistä tuotteista, äh, huonekalut äh, ja äh, esimerkiksi erilaiset koti pienkoneet ynnä muut, eivät ne voi kahden vuoden jälkeen jäädä tämän ulkopuolelle. Ja sama koskee myös 362. Tässä ihan lyhykäisesti puheenjohtaja yksi minuutti 32 sekuntia. Paljon kiitoksia. Erittäin hyvän esimerkin näytettä. Ravas Sulji. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti ymmärsimme viestin. Haluaisin kuitenkin onnitella Andreasia työstään, hänen kyvystään sopeutua ajan myötä ja hänen kuuntelutaidoistaan. Ja Konkreettisesti kollegoiden kanssa olemme tehneet tarkistuksia, jotka pyrkivät totta kai suojelemaan kuluttajia. Ja tämä liittyy erityisesti tällaisen kestävän tuen mahdollisuuteen paljon ää, ää, ihmisiä, jotka haluavat ää, dokumentointia paperilla ja se on meille tärkeää. Ja sitten toimituksiin liittyen uskomme, että voisimme, ää, että kuluttajia ja toimittaja pääsevät Äh, sopimukseen tuotteista, joiden toimintasaika ylittää 30 päivää, sen tällä ongelma. Miten sitten tulee rajat ylittävän kaupan esteisiin, ei ole varmastikaan ole tarpeellista asettaa liikaa taakkoja pk-yritykselle, ne ovat rikkaus meille, ja kuluttajien täytyy saada la- diversifioitua laatutarjontaa, eipä aseta liikaa taakkaa sopimusta edeltävän tiedon tarjontaan äh, liittyen, johon pk-yritykset eivät pysty, mutta isot pystyvät. Ja sitten olen tehnyt tarkistuksia, joita en löydä tältä listalta. Toivottavasti se ei, en ole täällä yksin. Pyrin lisäämään kuluttajien vastuullista ennakoivaa toimintaa. Kuluttaja aina äh, voi aina tehdä päätöksen kuluttaa tai olla kuluttamatta ja sanomme, että tätä kann, tähän kannustetaan. Ja rouva Gebhardt sanoi, että hänellä on ollut, äh, ollut huono no ja kokemuksen laskun maksamisesta ja me olemme tehneet tämän kahden klikkauksen kaupasta, kun tästä ranskaksi kutsutaan, joten, joten kauppa voi saada yhteenvedon kaupasta, täyden yhteenvedon kaupan sisällöstä ennen hyväksymistä, samasta olennaista. Minun puheen aika on loppunut, mutta toivottavasti sanojani ei unohdeta. Kiitos. Well, thank you again, thank you very much. Kiitoksia. Hyödyllisiä ehdotuksia. Täytyy tämä tuplaklikkaus muistaa. Oikein hyödyllistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin Haluan kiittää ja onnitella esittelijä Andreas Schwabia hänen väsymättömistä ponnisteluista viime viikkoina. Todellakin aika ihaltavaa työtä, että toisaalta nyt on pystytty, pystynyt, pystynyt kuuntelemaan, on käytettävissä, ollut kärsivällinen ja myös uuttera tässä viime vaiheessa. Aina pystyy vahvistamaan kuluttajan suojaa ja samalla sisämarkkinat voivat myös kehittyä. Meillä on siis tällainen kaksoistilaus. Meidän pitää varmistaa vahvemman suoja, kuluttajan suoja ja sitten löy- kehittää kaikkea mahdollista kasvupotentiaalia sisämarkkinoilla. Mehän tiedämme, kuinka paljon tällaista nyt tarvitaan. Tänä aamuna haluan puhua myös kollegani Daniel Abatin nimissä, joka on toiminut tässä varsin aktiivisesti, ikävä kyllä hän ei voinut olla läsnä. Hän pyytää tätä anteeksi minun kauttani. Ja lyhyesti esittelisin tarkistuksia, jotka olemme yhdessä allekirjoittaneet. En halua palata kysymyksiin, joita on tullut jo esille täällä ja josta olemme samaa mieltä. Ranskan valtuuskunnassa emme pyydä mitään poikkeusta harmonisaatioihin. Sopimustakaan on tehty muualla kuin liikehuoneistossa. Tämä on tärkeä kysymys meille. Me haluamme myös ottaa käyttöön lisävelvoitteen, jotta voidaan saada va- kirjallinen vahvistus kaikkiin sopimuksiin, jotka on tehty puhelimitse tässäkin asiassa. Äh, tämäkin on meille tärkeä kysymys, koska voi olla sellainen äh, Tämä voi olla jonkun, joku kuluttaja, voisi olla heikossa asemassa, jota sitten hänelle soitetaan, eikä hän ymmärrä, että hän onkin suostunut johonkin. Tästä tapahtuu väärinkäsityksestä. Sitten haluamme turvalausekkeen luvun kolme loppuun ja näin jäsenvaltiot voivat jälkikäteen kertoa komissiolle ja jäsenvaltiolle, että ryhtyvät erityistoimiin tietyissä kysymyksissä – ja sitten pitäisi ehkä tarkistaa tekstejä tässä ehkä. Tällainen turvalausekka, sen, että voisimme rahoittaa toisaalta jäsenvaltioita ja kuluttajajärjestöjä, mutta en halua puhua liian pitkään. Me olemme tehneet muitakin tarkistuksia, jotka meille ovat tärkeitä, mutta ehkä tulee olemaan tilaisuus käsitellä niitä kahden keskisesti esittelijän kanssa jatkossa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kreitzmann seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja peruskysymys kaikille puhujalle. Jos lähdetään siitä, mitä Gebhardt sanoi, eli kysymys olisi kuluttajasuojadirektiivistä. Millä tavalla se auttaa kuluttajaa, joka tekee etäkauppoja Euroopan sisällä? Tähän minä haluaisin keskittyä niin, että saataisiin täysi harmonisointi sen vuoksi, että aina puhutaan sisämarkkinoista ja siitä, että on pieniä maita, jotka mielellään tilaisivat online, mutta he tekevät sen vain jos he voivat olla varmoja siitä, että he saavat sen tuotteen. Eli tässä pitäisi keskittyä etäkauppoihin niin, että saataisiin aikaan etuja kuluttajalle, sisämarkkinoille ja valmistajille, koska valmistajat eivät myöskään toimita, elleivät he voi olla varmoja siitä, että myös heillä on tietty suoja ja turva. Tähän täytyy keskittyä ja kaikella muulla me luomme vain byrokratiaa. Jos me säädämme jotain Euroopan tasolla ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä siihen poikkeuksia, silloin minun täytyy aina kuluttajana itse selvittää, mikä koskee minua. Ja tämä on se pääongelma. Ja sen vuoksi minä olisin eh, tässä eh, hyvin eh, Äh, varovainen esimerkiksi kotona tehtävät kaupat. Tässä täytyy miettiä, millä tavalla tehdään. Ja jäsenvaltioissa on korkeampaa ja matalampaa suojaa. Ja jos halutaan sitten äh, ottaa enemmän korkeampaa äh, suojaa kuluttajille, niin silloin täytyy jäsenvaltiossa myös keskustella siitä, hyväksyvätkö ne sen vai ei. Sen vuoksi pyytäisinkin kaikkia, jotka ovat tehneet tarkistuksia, miettimään, hyödyttääkö se tarkistus kuluttajaa sisämarkkinoilla. Ja äh, jos mitä enemmän äh, tätä kuluttajasuojaa nostetaan, niin se hinta jää maksettavaksi niille, jotka äh, kuluttavat. Joten täytyy miettiä myös sitä, miten jär, korkea suoja on järkevää. Tähän pyytäisin teitä keskittymään miettimään sitä, mikä tuo edistysaskeleita sisämarkkinoille. Kiitos. Ja kiitos, että keskityitte pääkysymykseen. Karatsa ja herra Manders oli vähän myöhässä. Ja tulen olemaan hyvin antelias. Hän maks kaksi minuuttia, mutta korottaa bilteensä. Uh, thank you. I will be very brief and not getting... Kiitoksia aivan lyhyesti. Emme tarkistuksen haluaisin puhua. Sanoa, että kuluttajien suoja ei ole mitään protektionismia. Protektionismi on suurin uhka kuluttajille. Minä haluaisin jälleen kerran todeta, että mitä ikinä jäsenvaltiot tekevätkin, meidän pitää pitää yhteinen etu esillä ja se on täysi harmonisaatio. Ei tässä ole kyse siitä, että puhutaan eduista kuluttajille ja yrityksille, ja se olisi tässä vaihtoehtona. Kun täällä sanottiin, eh, taloudellinen dynamismi kulkee käsi kädessä kuluttajasuojan kanssa, eikä tässä ole kyse siitä, missä jäsenvaltiossa on parhaat tai huonommat säännöt. Jokainen tutkimus osoittaa sen, että fragmentaatio toimii kuluttajan vastaan, harmonisaatio on heidän hyväkseen. Kaikki, muutoin toimintaa kansallisen etujen mukaisesti tai oman ideologian mukaisesti se haittaa tilannetta. Ja haluaisin todellakin tukea valtavia ponnisteluita, jotta saataisiin aikaan konsensusta pragmaattisella tavalla. Pyritään siis harmonisaatio. Se on parasta, mihin voimme päätyä. Ja haluaisin varoittaa kollegoja siitä, että jos vältetään tämä lainsäädäntö, siihen liittyy omat vaaransa. Meillä on tietty vastuu jäsenvaltiolle, me edustamme eurooppalaisia. Protektionismi on suurin uhka ja haluaisin, että kollegat tukevat minun tarkistustani, minun tarkistukseni, jotka ovat todellakin tällaisen win-win tilanteen puolesta ajatellen niin kuluttaja kuin yrityksiäkin. Kiitoksia. Kiitos Amandas. Thank you, Chair. Very brief. Uh... Ihan lyhyesti haluaisin muistuttaa teitä herra Montin neuvosta vuonna 1992, eli kaikki direktiivit monimutkaistavat maailmaa ja meidän pitäisi ottaa käyttöön asetukset. Haluaisin myös tukea Wim van der Kampin kommentteja. Meidän täytyy parantaa kuluttajan tilannetta lopuksi ja 30 sekunnissa tavataan Andreasille parasta menestystä kompromissien löytämiseksi tässä valtavassa tarkistuspaketissa. Good. Hyvä. Kovasti kiitoksia. Irtan, että minun olisi pitänyt toivottaa neuvosta tervetulleeksi. Komissiokin saapuu. Toivotan teidät tervetulleeksi. Lopetan tämän keskustelun ja toivottavasti herra Andenovin joka on työryhmän puheenjohtaja. voisi vähän päivittää tilannetta? No, herra Petri haluaa puheenvuoron. Saatte tehdä sen lyhyesti. Ja sitten esittelijä keskustelee seuraavasta vaiheesta. Ensiksi herra Andenhoff. Laitan kellon päälle, että kaksi minuuttia olisi hyväksi, kun herra Tajani on saapunut paikalle. Kiitos, että saan puheenvuoron ihan lyhykäisesti, koska aikaa on niin vähän. Neuvoston suunnasta on selvää, että me läheisesti seuraamme parlamentin työtä. Minun täytyy myöntää, että en ole lukenut kaikkia tarkistuksia, joita tässä on, mutta jäsenvaltiot seuraavat hyvin tarkasti sitä, mitä te täällä teette. Se on hyvin tärkeää toisena lainsäätäjänä. Te tiedätte, että työtä on nyt nopeutettu Meillä on ollut 15 kokousta työryhmässä. Me olemme käyneet paljon keskusteluita. Meillä on muutama kokous jäljellä ja 10. joulukuuta me sitten pyrimme eh, käymään ainakin, jos ei muuta, niin oikein kunnon perusteellisen ajatusten vaihdon. Ja toivomme, että me saisimme aikaan jonkinlaisen yhteisen lähestymistavan. Me olemme siis koko ajan seuranneet teidän toimianne sekä sitä, mitä esittelijä Schwab ja äh, Wallis ja monet muut parlamentin jäsenet tekevät. Ja äh, pyrimme toki etsimään kompromisseja. Me olemme tietoisia siitä, että se on välttämätöntä. Mitä nyt tulee sitten tähän keskusteltavan asian sisältöön, äh, vasta kymmenessä joulukuuta voin sanoa sisällöstä enemmän, kun olemme lopullisesti keskustelleet tästä. Mutta joka tapauksessa sama asia kuin mitä täällä. Tällä täytyy olla lisäarvoa sekä yrityksille että kuluttajille, eikä tämä ole mitään tyhjää puhetta jäsenvaltioiden tasalla. Uskon, että yksi tapa saavuttaa tässä edistysaskelia olisi se, että olisi tällainen paketti, jossa sitten käydään lävitse kaikki luvut ja katsotaan, että ne ovat tasapainoisia ja sitä kautta saadaan aikaan kompromissi, joka olisi kaikille hyväksyttävä. Eli tämä ihan lyhykäisesti 10. joulukuuta on meidän määräaikamme. Uh, well, thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia. Tiedän, että työskentelette in- energeettisesti ja olette yhteydessä esittelijän ja varjostelijoiden Keskustelemme koordinaattoreiden kanssa siitä, että meillä on äänestys 9. päivä ja teillä on kokous 10 päivää. Ja, ja ajatel, jos ministeriön paikalla Strasbourgissa viimeisen täysistunnon aikana puheenjohtajakautena, olisiko mahdollista järjestää valiokunnassa epämuodollinen tai jopa muodollinen kokous tästä asiasta liittyen neuvostoon. Keskustelemme koordinaattoreiden kanssa siitä, mitä tehdään. Ja nyt herra Petri neuvoa antavat kaksi minuuttia sopii. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tunnistamme komissiossa, että valiokunnallamme ja esittelijällänne on haaste koordinoida näitä lukuisia tarkistuksia, jotka menevät moniin suuntiin. Haluaisin tukea Mä heijastelen sitä, mitä herra äh, Rochefort ja Karatsa Bilt sanoivat siitä, että tämä ei pidä unohtaa täyden harmonisoinnin mahdollisesti tuomaa lisäarvoa, milloin se hyödyllistä on. Kuten Steli on pyrkinytkin keskittämällä harmonisoinnin esityksen olennaisimpiin osiin pyrkien samanaikaisesti kenties kuluttajansuojan lisäämiseen komission ehdotukseen nähden, milloin tuo johtaa parempaa kuluttajansuojaa ja on yrityksille hyväksyttävää. Uh, uh, mitä lukuihin tulee, Me tuemme niitä, jotka pyrkivät täyteen harmonisaatiin koko lukuun kolme liittyen. Ja tunnustamme, että osat olevasta neljä niihin saattaa, saattaa liittää poikkeuksia. Toimituksiin pitäisi, ne pitäisi täysin harmonisoida. Historiallisesti parlamentti on harmonisoinnissa ja Euroopan edoissa ollut tämä vetojuhta verrattuna neuvostoon, mutta me unohtaa, että neuvostokin menee oikeaan suuntaan ja toivomme, että parlamentti ei unohda eurooppalaisia sisämarkkinatavoitteita tässä ehdotuksessa. Thank you very much. Right. Paljon kiitoksia. Herra Schwab. No, tällä on loppukommentteja. Ehkä lyhyt yhteenveto. Puheenjohtaja 30 sekunnissa. Luonnollisesti on vaikeaa näin lyhyessä ajassa mitään vakavia sanoja, mutta tässä on kuitenkin paljon puhuttu ja olen iloinen siitä, että me olemme pitkälti yksimielisiä siitä, että tämän direktiivin täytyy olla myös PK-yrityksille eduksi. Suurilla yrityksillä on jo omat verkkonsa. Ja sen vuoksi täytyy huolehtia myös pk-yritysten eduista. Olen iloinen siitä, mitä Rochefort täällä sanoi, koska eihän tässä ole oikeastaan minkäännäköistä ristiriitaa sisämarkkinoiden tarjonnan ja hyvän kuluttajasuojan välillä. Sen vuoksi olen iloinen siitä, että me kykenemme yhdessä mahdollisesti viemään tämän luvun kaksi ja kolme yhteen ja odotan innolla keskusteluita varjoesittelijöiden kanssa. Sitten vielä näistä digitaalisista tuotteista, koska Gebhardt ja Roituva niistä puhuivat. Minähän ehdotin, että me järjestämme aiheesta kuulemisen. Se ei ollut ikävä kyllä mahdollista. Tästä aiheesta on tullut tehty hyvin paljon tarkistuksia, mutta tässä on hyvin, tämä on monimutkainen oikeudelliselta kannalta, joten en ole ollenkaan varma, jos me tässä pääsemme nopeaan ratkaisuun. Mutta olen iloinen eh, kaikista eh, huomioista ja kritiikistä ja korjausehdotuksista. Kiitos. Uh, um, Haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä. Meillä on ollut paljon puhujia, mutta tämä on ollut rakentava keskustelu ja toivottavasti tämä edistää asioita, koska meidän täytyy lähestyä kompromisseja. Jotkut komission äh, vaikutusarviot ja ovat olleet hyödyllisiä. Ja se pistävää liittyen päivään keskusteluaiheisiin ja liittyen mietinnön yhteen vetoon on se, että kun, silloin kun pyrimme harmonisointiin, pyrimme luomaan optimaalisia alueita, jotka lisäävät rajat ylittävää kauppaa heikentämättä kuluttajan suojaa. Ja jos me keskenään pääsisimme sopuun niistä alueista, jolloin tuo olisi optimaalista, se olisi hyvä lähtökohta. Toivon, että voisimme päästä lukujen 2-3 yhdistämisen suhteen johonkin sopimukseen. Ja kuten totesitte, esittelijä Tämä tarkoittaa olennaisesti sitä, että keskitymme noihin lukuihin pikemminkin näihin myyntipaikan äh, ulkopuolella tapahtuviin asioihin. No, tämä äänestyslista täytyy sitten Savon mukaan sopeuttaa. Tämä taulukko tässä on minusta hyödyllinen, että pystymme seuraamaan keskustelua. Siinä näemme, millä alueella pääsemme maksimiharmonisointiin ja milloin minimiharmonisoimme. Minä en vedä tätä, tästä termistä minimiharmonisointiin. Se merkitsee, että me minimoimme kuluttajan suojaa pyrimme antaa kohteelle minimi oikeuden suojaan. Ne haluavat, saattavat haluta laajentaa tuota suojaa. Monet mukaan lukee neuvoston pohjohtaja, sanotaan, että direktiivi pitäisi parantaa kuluttajien suojaa ja sisämarkkinoiden toimintaa samaan aikaan. Neuvottelut ajattelee samoin suuntiin, joka merkitsee, että edistyisimme asioissa lähiviikkoina. Joten toivon kaikille varjoesittelijöille ja erityisesti esittelijälle onnea. Jos voin auttaa mitenkään, mielelläni autan. Paljon kiitoksia. Joten siirrytään eteenpäin. Mielipide vaihtoon komission jäsen Jani kanssa. Meillä on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänään komission jäsen puhumaan työohjelmastanne 2010-2011. Täällä on ratkaiseva vastuu teollisuudesta ja yrittäjyydestä, niin viime viikkoina olemme nähneet kiinnostavan strategiahdotuksen teollisuusstrategiasta, johon olemme perustaneet työn ja standardoinnin suhteen, on ollut erittäin menestyksellistä yhteistyötä. Ja meillä on myös joukko tärkeitä esityksiä traktoreihin ja moottoriajoneuvoihin liittyen. Joten olette että vastuussa merkittävästä määrästä työtaakkaamme seuraavan 24 kuukauden ajan. Olette ensimmäinen komission jäsen, joka tulee työohjelmasta puhumaan tänne tänään. Olen ilahtunut tästä, koska eilen olitte ää, keittiömestarina tärkeässä tapahtumassa ja monet ovat nauttineet erinomaista keittiötaidosta, keittiötaidostanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Olin itsekin kuulunut parlamenttiin ja en ole kyllä mikään kovin hyvä kokki. Parempaahan tämä ranskainen keittiösti on, mutta kuitenkin mm. mm, meillä on tällainen historiallinen elintärkeä kulttuuristen perintö Välimeren maissa. Nyt sitten siirryn äidinkieleni käyttöön. Puheenjohtaja, on tärkeää, niin kuin te sanoitte, että rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa parlamentin komission vo- voidaan voi selittää tätä työohjelmaa ensi vuodeksi taloudellinen kansainvälinen kriisi, joka on iskenyt myös syvällisesti Eurooppaan, varmastikin on vaikuttanut siihen, että työohjelman prioriteetit ovat muuttuneet vuonna 2011 ja ovat aiheuttaneet sen, että taloudelliset haasteet kilpailukyky yrityksessä, Euro, yrityksessä Euroopassa on aivan ensisijassa komission työohjelmassa, jotta seuraavina vuosina – Tämä liittyy myös 2020 strategiaan. Tässä uudessa strategiassa taloudellinen kilpailukyky ei tarkoita vain konkreettista pysyvää huolenaihetta, vaan on myös selkeä poliittinen prioriteetti, kun toteutetaan päätavoitteita, jotka komissio hiljattain esitteli teollisuuspolitiikan sisämarkkinoiden innovaation alueella ja jota komissio aikoo jonka kautta komissio aikoo saada Euroopan kilpailukyvyn taas raiteilleen. Sitten teollisuuspolitiikasta. Asiakirjan komissio hyväksyy 28. marraskuuta perustuu uuteen lähestymistapaan, jos otetaan huomioon perusmuutokset, jotka ovat määritelleet maailman taloutta ja näin ollen myös eurooppalaista taloutta. Me olemme ottaneet keskeiseen asemaan teollisuuden ja yritykset. Tämä on kasvun ja kehityksen selkeä väline ja näin voimme myös suojella työpaikkoja nyt vuosien jälkeen, jolloin rahoitusmarkkinat ja pankit ovat olleet talouspolitiikan keskiössä. Olemme nähneet, minkälaisia tuloksia tästä on syntynyt. Tämä tietenkään tarkoita sitä, että rahoituspalveluilla ei pitäisi olla tärkeää roolia, mutta olen sitä mieltä, että nämä kolme sektoria taloudessamme pitäisi saada toimimaan reaalitalouden puolesta. Tämä tavoite löytyy myös Lissabonin sopimuksesta ja näin ollen pitää saada aikaan markkinat, joiden tarkoituksena on myös sosiaalinen politiikka herra Schwab. Tässä jo muistakin siitä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta uusiutuvan vähemmän saastuttavan järjestelmän kautta saadaan aikaan tila, joka ei ole sekundaarinen, vaan erittäin tärkeä tila PK-yritykselle. Ja tavoitteenamme on antaa strategiset puitteet politiikoille, joita toteutetaan, jotta voidaan toimia kilpailukykyisemmän teollisuuden puolesta. Uusi lähestymistapa ei rajoita siihen, otetaan huomioon teollisuuden alat, vaan pitää ottaa huomioon myös arvoketjut kansallisesti, äh, energiakysymykset, raaka-ainekysymykset. Tämä on tavallaan myös eu rajoihin, koska globalisaatio ta- tarkoittaa, että pitää toimia myös markkinoiden ulkopuolella ja pohtia, miten sijoitumme maailmankauppaan nähden. Ja markkinoiden nähden me aloitamme standardoinnista. Tämä tarkoittaa sitä, että me tutkimme uusia markkinoita. En, meidän pitää olla yhtenäisiä, kun ajatellaan globalisaatiota integroituja markkinoita ja meidän pitäisi alkaa tehokkaampaa koordinaatiota yhteisössä politiikkojen suhteen. Tämä tarkoittaa kuitenkaan sitä, että komissio aikoo korvata itsellään jäsenvaltiot. Tarvitaan toisellisuusperiaatetta, mutta Euroopan täytyy tuoda lisäarvoa. Se voi koordinoida, tehdä koko järjestelmän kilpailukykyisemmäksi. Tiedonannossa, jonka hyväksyimme ja joka on esitelty myös parlamentille. Siinä on esitetty erilaisia välineitä, joita saavutettaisiin kyseisiä tavoitteita. Te tunnettekin näistä joitakin ja luonnollisesti sisämarkkinoiden elvyttäminen on tärkeä kysymys. Tähän liittyy myös standardoinnin uusiminen, vahvistetun kilpailukyvyn edistäminen, vaikutusarvioinnit, pitää arvioida myös lainsäädännön terveydentilaa, jotta nähdään minkälaisia mahdollisuuksia on vähentää näitä lainsäädäntö taakkaa ja miten voidaan vahvistaa eurooppalaista hallintoa uusien toimivaltuuksien pohjalta, jotka komissio sai Lissabonin sopimuksessa 73 artiklassa sisämarkkinoista. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että vahvemmat syvällisemmät sisämarkkinat ovat olennaisessa asemassa ajatellen kasvua ja työpaikkojen luomista. Ja tästä syystä komissio era Barnien aloitteesta on hyväksynyt Single Market, Market Actin, siis joukon aloitteita, horisontaalisia aloitteita, joka liittyy eri komissaarien toimialaan. Ja tässä pyritään täyttämään puutteita sisämarkkinoilla. Tiedän, että tämä komissio on järjestänyt viime viikolla kuulemisen tästä yhtenäismarkkinalaista, johon osallistuu myös kollegani herra Barnier, joten haluaisin keskittyä toimenpiteisiin, jotka liittyvät omaan suoraan toimivaltuuteni, aloitan tuo tavaramarkkinoiden valvonnasta. Minä haluan säännöllisesti kertoa teille edistyksistä, joita on saatu aikaan tällä sektorilla ja miten on onnistuttu valvomaan tavaramarkkinoita. Tarkoituksena on viedä se markkinoita eteenpäin ja suojella kuluttajia, samoin edistää yritysten kilpailukykyä. Haluamme varmoja, turvallisia tuotteita kansalaisille. Sitten paketti tuotteiden vapaasta liikkuvuudesta täydentää ja yhteisölainsäädäntöä teollistuotteiden kaupanpidossa uusi asetus, joka kuuluu tähän pakettiin ja joka tuli voimaan tämän vuoden tammikuun ensimmäinen päivä, määrittelee yhteisöpuitteet, joilla joiden mukaan valvotaan markkinoita ja varmistetaan turvallisuus, ei vain tuotteissa, jotka on jo markkinoilla tai jotka valmistuu Euroopassa, mutta myös kaikki muut tuotteet, jotka tulevat kolmansista maista, esimerkiksi lelut, erilaiset laitteet, koneet. Ja tässä yhteydessä komissio on valmistelmassa ehdotuspakettia, jotta voidaan sovittaa yhteen kymmenen direktiiviä päätöksestä 768 2008 määritellään yhteiset puitteet tuotteiden kaupalle pidolle. Tämä paketti esitellään ensi vuoden alussa. Nämä direktiivit koskevat sektorit: elektronista painelaitteita, mittauslaitteita, siviiliräjähteitä ja ilotulitteita ja muita siihen liittyviä välineitä. Olemme tietoisia siitä, että kun toteutetaan uutta valvontatoimea, se vaatii joka päivä paljon työtä ja sitoumusta kaikilta osapuolilta. Olemme vakuuttuneita myös siitä, että kun toteutetaan valvontajärjestelmä, joka on johdonmukainen, tasapainoinen koko EU:ssa niin tässä ei onnistuta, jos me rajoitumme vain joihinkin kohdennettuihin aloihin ja toimiin. Me tutkimme mahdollisuutta kehittää monivuotista valvonta, markkinavalvontaohjelmaa, jonka mahdollistaa sen, että voidaan nähdä, minkälaisia toimia pitää viedä loppuun pitkällä aikavälillä ja näin saadaan myös tarvittavat resurssit, jotta voidaan taata valvonnan kurinalaisuuden sopiva taso ja saadaan myös johdonmukaista jäsenvaltioiden toimintaan, koska olen sitä mieltä, että tällainen pistetarkastus on vain osittain tehokasta. Komission täytyy myös kohdata seuraavanlaisia ongelmia, miten taataan taloudelliselle toimijoille kohtu, oikeudenmukainen kilpailutilanne vähentää väärennyksiä ja yhdenmukaisella tavalla tiedottaa yhteisön jäseniä. Ja myös niin jäsenvaltioissa kuin komissiossakin on ryhdytty valtavaan hankkeeseen, kun sopeutetaan hallintoa ja lainsäädäntöä ja aionkin toimia juuri tämän suuntaisesti itsekin. Ja tässä yhteydessä minusta on aivan erityisen tärkeää ottaa huomioon kaikkein heikoimmat kuluttajat, nimittäin lapset. Uusi leludirektiivi joka hyväksyttiin 2009, vahvistaa tämänhetkisiä turvanormeja ja vain erityisesti mitä tulee vaarallisten aineiden käyttöön. Direktiivissä on ki- mukana kielto, mitä tulee kanserogeenisia aineita tuotteissa tai mitä tulee hajusteisiin, jotka voivat aiheuttaa allergiaa. Lisäksi on erittäin tiukat rajat raskasmetallien kohdalla. Olen jo sanonut muissa yhteyksissä, mukaan lukien tässä kuulemisessa, jonka mainitsin, tai siis silloin kun äh, ennen virkanasottamista, niin tavoitteena on taata lainsäädännön jatkuvaa sopeuttamista komitologian kautta, ottaen huomioon uudet tekniset tiedot, joita saamme. Äh, Tietoiset tiedot, joita voidaan taata paras suojelun taso lapsille. Me näin olemme jo tehneet, mitä tulee esimerkiksi kadmiumiin, lyijyyn. possa essere non potrà mai essere veramente efficace se non è applicata in corretta. Ecco perché sono convinto. che... Ja tämä sama koskee myös rautayrttiä. Jäsenvaltiolla on tässä oma tärkeä roolinsa. Niin kuin jo sanoin aikaisemmissa yhteyksissä, meidän pitää säilyttää painetta, jotta saavutamme määritellyn tavoitteen, siis korkean suojelun tason kansalaisille kaikkialla Euroopassa ja markkinoiden pitää olla myös avoimet ajatellen toimijoita. Olen tyytyväinen siihen, että parlamenttikin on tietoinen tästä tilanteesta ja järjestää kokoukset, että ymmärrettäisiin paremmin tämän sektorin toimintaa. Tässä yhteydessä CE-merkinnällä on tärkeä rooli, kun ajatellaan samatkin hyvää toimintaa ja tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Pa- parlamentti pyysi, eh, että komissio pitää, antaisi tiedotuskampanjan CE-merkinnästä taloudellisille toimijoille ja erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota pk-yrityksiin. Sama koskee kuluttajatiedottamista. Viime huhtikuussa minä jo kerroin valiokunnalle tämän kampanjan etenemisestä. Se tulee jatkumaan 2011 vuoteen saakka ja meidän analyysimme ovat osoittaneet, että voidaan saada suurempaa tuoteturvallisuutta aikaan, jos vahvistetaan CE-merkinnän järjestelmää on valvontarajoilla ja seurataan markkinoita. Minä olen sitoutunut siihen, että valvomme tilannetta ja olen lähes yhteistyössä teidän kanssanne ja valvon sitä, että noudatetaan näitä CE-merkin liittyviä velvoitteita, jotta voidaan taata markkinoiden hyvän toiminta. Nyt haluaisin puhua standardoinnista. Minulla on tilaisuus puhua siitä kuulemissa, jonka järjestitte viime kesäkuussa Tällä välin parlamentti on osoittanut suurta poliittista älyä. Se on selkeästi ilmaissut kantansa herra Kosuknikin mietinnössä, valiokuntaltaisessa mietinnössä, joka tavallaan ennakoi komission ehdotusta. Tämä mietintö on tärkeä panos työ, arviointityö, jota komissio tekee standardoinnin tarkistuksesta. Tehän tiedätte, että standardointi koskee myös tietoteknologian alaa ja aiomme hyväksyä tämän tekstin ensi vuoden huhtikuussa, että tähän pakettiin liittyy tiedonanto ja asetus, joka korvaa tämänhetkiset toimenpiteet yhdellä ainoalla välineellä. Nyt varmastikin olen jo kertonut, että meillä on tällainen yhteinen näkemys komission ja parlamentin välillä, mitä tulee siihen, että täytyy saada aikaan dynaaminen standardointijärjestelmä ei vain taata yhteensopivuutta sisämarkkinoilla, mutta täytyy edistää myös innovaatiota ja toimia niin, että Eurooppa voi uudelleen olla aktiivisessa roolissa kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me pystymme viemään, muuttamaan me näin yrityksemme voivat paremmin päästä kansainvälisille markkinoille ja täytyy sanoa, että suurella tyydytyksellä viime tapaamisessamme äh, Venäjän liittotasavallan kanssa, Venäjän kanssa sain tietää, että tämän maan teollisuusministeri oli hyväksynyt kaksi oli 26-50 prosenttiin yhteisöllisen hyväksymisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämäkin markkinat voivat avautua meille ja heillä on siis tarkoituksena lisätä yhteisöstandardien hyväksyntää. utilizzati in America Latina. In... Ja näitä standardeja voidaan käyttää nämä latinalaisessa Amerikassa, Kiinassa, Intiassa, kaikissa kaikilla markkinoilla, jotka yhä kansainvälistyvimmillä, kansainvälistyvimmillä markkinoilla ovat tärkeitä. Olen, meillä on myös standardointimandaatti äh, tällaisilla harjoilla alueella, kuten suoja. Me pyrimme takamaan korkean suojan tason ja meidän täytyy vauhdittaa ää, äh, standardointeja, jotka liittyvät tuoteturvallisuusdirektiiviin ja sitten on ympäristöstandardit, jotka liittyvät esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen standardointiin ja sitten on myöskin vammaisille ja liikuntarajoitteisille ihmisille tarkoitettu näkökulmat, jotta kutsumme standardit kaikille, standard for all. Ja meillä on myöskin maailman standardipäivä, joka voisi myöskin lisätä, että ymmärrystä siitä, että standardointi lisää <clears throat> esteettömyyttä. Täytyy ajatella, että noin 10 prosenttia Euroopan kansalaisista heillä on, ovat jossain määrin vammaisia. Olen kiitoksellinen tuesta, jonka olemme saaneet parlamentista tarkistuksen muodossa ja parantavat ehdotusta ja myöskin parlamentin ja komission kannat ovat lähentyneet. Tarkastellaanpa nyt pk-yrityksiä. Asia, joka ihan oikein usein otetaan esille, ajatellaan, että sektorilla on merkitys teollisuuspolitiikalle. Ei pidä unohtaa, että sisämarkkinamme perustuvat erittäin laajalle miljoonien pk-yritysten verkostolla, joka ovat me merkittävä työpaikkojen ja innovoinnin lähde tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ja aikana, jolloin isot yritykset ää, saneeraavat. Meidän täytyy keskittyä yrityksi, pienyrityksiin, keskisuuriin yrityksiin ja työpaikkojen luonteihin. Tätä me tarkastelemme jälleen tätä Small Business Actia ja pyrimme sopeuttamaan sitä uuteen EU-strategiseen kontekstiin ja mietimme, miten sitä sopeutetaan jäsenmaiden tilanteeseen. Small Business Actin pienyrityslakiin pyritään lisäämään uusia toimia osana Euroopan 2020 strategiaa. Puhumme siitä, että pyritään tekemään helpommaksi PK-yritykselle saada luottoja. Me haluamme vahventaa PK-yritysten asemaa yhä globalisoitumimmilla markkinoilla ja pyrimme auttamaan PK-yritysten kilpailukykyä pitkällä aikavälillä, ja e, muun muassa lisäämällä niiden pääsyä sisämarkkinoille. Pidän tervetulleena parlamentin elintärkeää roolia pk-yrityksiä tukevien toimien tukemisessa ja luotan teidän tukeenne Small Business Actin täytäntöönpanon suhteen. Ensimmäinen askel tähän suuntaan oli siinä, kun hyväksyttiin direktiivi, joka koskee myöhästyneitä maksuja. Ja nyt parlamentti neuvosto ovat tässä mukana ja monissa maissa, monissa järjestöissä tämä otettiin ilolla vastaan, tämä direktiivi. Sekä yritysten järjestettä AY-liike ovat suhtautuneet tähän sopeasti. Mutta loppupeli ei ole, pelin aika ei ole vielä koittanut, kuten on todettu, sillä direktiivin muuttaminen lainsäädännöksi odottaa vielä ja meidän täytyy pitää huolta, että jäsenmaat sitoutuvat tähän, eivätkä mitenkään lykkää tämän direktiivin todeksi muuttumista. Puhutaan kuitenkin miljardeista euroista sitten, kun tämä prosessi menee läpi. Ja tämä on, tarjoaa lisää happea sisämarkkinoille. Eilen komissiossa keskusteltiin Unkarin tulevasta puheenjohtajakaudesta ja todettiin, että meidän täytyy täytäntää tämä Small Business Actin toimenpiteet varauksetta ensi vuoden aikana. Ja pitää saada mukaan myöskin neuvoston johtopäätöksiin keväällä 2011. Mitä tulee Euroopan investointipankkiin, me haluamme tehdä helpommaksi yksityisen rahoituksen tarjoamisen kehittyville yrityksille. pk täytyy saada rahoitusta, päästä rahoituksen pariin kehitykseen. Ja pyrimme innovointi- ja kilpailukyvyn puitteissa takamaan loman takausinstrumentin pk-yritykselle. Meillä on nyt 29, 29 sopimusta, jotka kattavat yli 90 000 pk-yritystä. Ja Tämä taku kattaa yli 200 miljoonaa euroa ja tämä saattaisi johtaa yli 7,5 miljardin euron lainaportfolioon yrityksille. Union ja innovointi. Ei kasvaa ilman innovaatiota, sanotaan usein. Siksi meidän täytyy edistää yksityisinvestointeja tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovointiin tämä innovaation unioni tiedonanto, joka hyväksyttiin 6. lokakuuta, tarjoaa viimeisen vastauksemme liittyen Euroopan teollisuuden tarpeisiin. Tässä puhutaan riskipääomaan merkityksestä sekä äh, strategisesta julkisten hankintojen käytännöstä. Mitä tähän riski rahastoehdotukseen tulee, me tarjoamme mahdollisuuden jäsenvaltioille mahdollisuuden investoida koko EU:ssa, mikä takaa sen, että nämä toimet ovat EUn kattavia. Meidän täytyy myöskin poistaa rajat ylittäviä toimia hillitsevät verojärjestelmät, järjestelyt. Ja meidän täytyy olla lainsäädäntöä, joka ää, luo aidon riskipääomamarkkinan EU-ssa. On jäsenmaita, kuten Iso-Britannia, Alankomaat, Suomi, Ruotsi, Ranska, että ne ovat luoneet välineitä, jotka hyödyttävät pk-yrityksiä erityisesti innovoinnin alueella. Ja minun henkilökuntani perehtyy järjestelmiin, jotka mahdollistavat innovoivat julkisen sektorin tarjouskilpailut, innovointia tukevat tarjouskilpailut. Kuten näette, hyvät jäsenet, meillä on erittäin laajalle ulottuva ohjelma, paljon teollisuuden aloja, johon, johon oletamme toimet. Ja nyt siirry viimeiseen alaan, eli autoalaan 2010 on ollut avainvuosi autosektorille ja meillä on ollut tämä puhtaat, ekotehokkaat ajoneuvot antoista keskusteltiin ja meillä on myöskin tämä korkea on työryhmä KAAS 21, ja olemme pyrkineet myöskin yksinkertaistamaan ajoneuvojen tyyppihyväksyntää. Meillä on myöskin olemme pyrkineet monin toimin edistämään ää, ajoneuvojen turvallisuutta koskevan asetuksen täytäntöönpanoa. Meillä on myöskin uusi ehdotus traktoreiden tyyppi hyväksytään liittymään, ja meillä on myöskin moottoripyörien, kolmi, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen moottoripyörien tyyppi hyväksyntään liittyvä ehdotus. Ja 2011 nämä tullaan hyväksymään yhteispäätösmenetelmässä. 2011 tulee olemaan myös muun muassa avainvuosi esimerkiksi standardoinnin alueella vihreiden ajoneuvojen edistämisessä ja, ja sähköajoneuvojen edistämisessä. Ja sitten kenttäisiin huomata myöskin siihen, että ensi vuoden loppumennessä mennessä komissio tulee hyväksymään lainsäädäntöehdotuksen, joka liittyy autojen rekisteröitiin silloin, kun auto on jo yhdessä jäsenvaltiossa hyväksytty. Sitten siirtyisin autosta tekstuileihin. Haluaisin kiittää sisämarkkinavaliokuntaa tekstiilisektorin uusista merkinnöistä. Odotamme neuvoston yhteisessä kantaa vuoden 2010 loppuun mennessä ja yhteisessä kannassa neuvosto ne useat parlamentin tarkastukset ja on ainoastaan kysymys on poliittisesti herkkä kysymys alkuperämerkinnöistä. Ja kuten tiedätte, komissio tukee parlamentin ehdotusta alkuperämerkinnöistä ja tiedätte, että toisessa käsittelyssä on siis välttämätöntä intensifioida neuvotteluita, jotta löytäisimme kompromissia. Haluaisin myöskin Haluaisin myöskin toistaa, että komissio on valmis ja halukas auttamaan neuvotteluiden onnistumista ja hyvien kompromissien löytämistä neuvoston ja parlamentin kesken. Sitten tämä asia on siirtynyt korjaperistä ministeritasolle ja tämä antaa selkeämmän profiilin parlamentin ehdotukselle. Tiedämme järjestelmän ongelmat turha minun on niistä enempää puhua tässä tänään. Sitten rakennustuotteet, joka on toinen herkka alue, on äh, asetusehdotus, joka harmonisoisi rakennusteollisuuden tuotteiden markkinoinnin. Ja tämän päivän kokouksessa haluaisimme kiittää esittelijän Styleria pyrkimyksissään toimia ehdotuksen parissa, joka toimii erittäin monimutkaisella teknisellä alueella. Komissio pitää tervetulleena suurinta osaa ehdotuksia so- suosituksessa, esimerkiksi nämä tuotteiden kontaktipisteet. Ehdotus on oikein hyvin perusteltu. Sitten varallisten aineiden pakollinen ilmoittaminen. REACH Richin ylittävältä osalta, niin voisi vakuuttaa teille, että, että Rich on tasapainoinen kompromissi toimielimen kesken, joka jo vastaa kaikkiin huolenaiheisiin. En usko, että meidän täytyy asettaa bisnekselle lisätaakkoja. Ne ovat usein pk-yrityksiä. Voisiko myös painottaa tämän ehdotuksen merkitystä pk yrityksellä Niitä on paljon rakennusalalla. Siksi ehdotuksessaan komissio on tehnyt, on mahdollistanut mikroyrityksille äh, joustavuutta, mitä tulee standardoiden sertifiointiin. Tämä on ehdotus, jolla ei tule olemaan mitään kielteistä turvallisuusvaikutusta, koska yritysten täytyy näyttää, näyttää että äh, tuotteet kunnioittavat parametreja ja toisekseen ne tuotteet, joilla on tärkeä merkitys työntekijöiden ää, äh, turvallisuuden kannalta, ää, äh, ei kuulu tämän ehdotuksen sovellusalaan. Ja sitten mainitsisin, että komiksella on tämä ää, äh, osana tätä voitosta paremman säätelyn ää, kertomusta, niin me pyrimme tässä tarjoamaan esimerkkejä tästä think first periaatteesta. Ajattele ensin. Tämä sanottuna niin, niin komissio ei anna periksi näistä ää, poikkeuksista, joita mikroyrityksille on annettu. Toivottavasti löydämme kompromissin tässä asiassa. Voimme löytää paremman määrittelyn tämän mikroyrityksellä tarjottuun poikkeamaan sovellusalalle. Ja lopuksi painottaisin, miten tärkeää läheinen hedelmällinen yhteistyö parlamentin kanssa on. En sano näin vain siksi, että se on minun institutionaalinen velvollisuuteni, vaan siksi, että olen monet vuodet työskennellyt täällä meppinä ja tiedän, kuinka hyödyllistä Euroopan unionille tällainen rakentava hedelmällinen rooli on, kun teidän lainsäädäntövaltainen kasvaa. Parlament, kyseessä on parlamentti, johon komission täytyy reagoida. Uh, Kiitoksia erittäin paljon todella kattavasta ja ymmärrettävästä uh, esityksestä ei ainoastaan ensi vuodeksi, vaan seuraavan kolmen vuoden työohjelmasta, koska minusta te sanoitte eh, tässä tämän teidän strategisista teollisuusehdotuksistanne. Olemme myös hyvin tyytyväisiä siitä, että toitte esiin erityisesti monia niitä asioita, joiden parissa tämä valiokunta on työskennellyt, leludirektiivi, merkinnät ja niin edelleen. Ja erityisesti mitä tuli tähän eh, pakettiin. Olemme iloinen siitä, että te olette miettineet, että millä tavalla näitä äh, rahoitetaan. Tämä on, minä olen aiheessa äh, esittelijänä. Ja sen lisäksi haluaisimme viedä päätökseen menestyksellä tekstiiliasian ja nämä äh, mittalaitteet sekä rakennustuotteet. Meillä on todella paljon työtä tehtävänä kanssanne ja toivakseni tämä, tai siis tämä yhteistyö on erittäin tärkeää. Meillä on täällä koko joukko kollegoita, jotka haluavat puhua. Meillä on noin puolisen tuntia aikaa ehkäpä, jos se teille sopii. Eli puhujalista on. uh, Mrs. Gephardt, Mr. Kreutzmann, Mrs. Ruler, Mr. Trantafilides, Mrs. Professor Correa Campos, and Mr. and Mr. Meyer. Does anybody else want... Haluaako vielä joku muu? Trvam, te, minä, minä mainitsin teidät kyllä. Ah, Hansford. Puhutteko te EPP-nimissä vai Oletteko te Schwabin tilalla vai? No, Koratsa Bild saa aloittaa. Ja sitten Lick. No, me hoidamme homman yhdessä. Eli Koratsa Bild, Gebhardt. Mr. Trantafilides, Professor Correa de Campos, Mr. Juvin, Mr. Meyer and Mrs. Hanslick. Is everybody happy? Good. kaikki Kiitos. Puhun Italiaa. Haluaisin kiittää teitä komission jäsen tästä eh, teollisuuspolitiikasta antamastanne eh, lausunnosta. On tärkeää, Euroopalle, että palautamme kilpailukyvyn, saamme aikaan elvytystä. On hienoa, että te keskitytte todelliseen talouteen kuin ainoastaan vain finanssisektoriin. Se, mitä haluaisin teiltä kysyä, koska meillä on edessämme yhä lisääntyvää protektionismia. Voisitteko te yksityiskohtaisemmin kertoa, mitä te aiotte käytännössä tehdä tälle? Mitä te aiotte tehdä niin, että te puhuitte täällä esimerkiksi leluista ja siitä, että jotkut jäsenvaltiot käyttävät äh, turvallisuuskysymyksiä äh, tavallaan äh, tekosyynä ottamalla ja ottaa sitten käyttöön uusia kansallisia sääntöjä, joka on Euroopan lainsäädäntöä vastaan. Tästä haluaisin kuulla hieman enemmän. Ja sitten mitä tulee ruoan jakeluketjuun, minä olen tässä aiheessa esittelijä. Ja me haluaisimme enemmän oikeudenmukaisuutta sisämarkkinoille ja olen varjoesittelijöiden ja muiden tekijöiden kanssa neuvotellut ja meille on tullut ihan selväksi, että on aika paljon tällaisia epäreiluja kaupallisia toimia liittyen esimerkiksi yksi erityisiin äh, merkintöihin. Te olitte, tällaisella korkean tason, äh, korkean, olitte tällaisessa korkean tason foorumissa pari päivää sitten, jossa käsiteltiin aihetta. Te puhuitte jo lainsäädännöllisistä aloitteista, mutta haluaisin hieman yksityiskohtaisemmin tietää, mitä te aiotte tehdä varsinkin eli uh, bi- business tason kaupassa. Millä tavalla tähän voitaisiin löytää ratkaisu? Kiitokset ja sitten edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komission jäsentäjäni. Minä ette ole täällä aikaisemmin paikalla, kun pyysin anteeksi minun ryhmäni jäseneltä. Meillä oli Budapestissa tai meillä on Budapestissa ryhmämme kokous ja lähdin sieltä eilisiltana pois vain tämän kokouksen vuoksi ja pyydän anteeksi, pyydän anteeksi sitä, että meitä on niin vähän täällä paikalla. Te annoitte hyvin äh, kattavan äh, kuvan tilanteesta. Nyt aika ei ole niin paljon, että kaikkia olisi voitu yksityiskohtaisesti käsitellä. Haluaisinkin keskittyä kolmeen asiaan, mikä ei lainkaan tarkoita sitä, etteivätkö nämä muut asiat olisi yhtä tärkeitä, mutta kaikkea ei nyt voi ehdi ottaa esiin. Ensimmäinen asia liittyy sääntelyn purkamiseen. Finanssimarkkinat ovat osoittaneet hyvin selkeästi, että säätelyn purku voi johtaa katastrofiin. Sen vuoksi säätely ei tarkoita protektionismia, vaan se merkitsee reilua kilpailua sisämarkkinoiden puitteissa. Ja tämä reilu säätely, se reilu kilpailu on se, mitä me haluamme sisämarkkinapolitiikassa eh, ja kuluttajasuojapolitiikassa. Tämän haluan tuoda selväksi niin, että ei olisi mitään epäselvyyksiä minun ryhmäni pyrkimyksistä tässä asiassa. Tässä yhteydessä haluaisin vielä kysyä, mitä te tarkoitatte tällä paketilla. Eh, en nyt tässä lähde ottamaan kaikkia näitä aloja esiin, jotka te mainitsitte, mutta kuitenkin tässä on hyvin eh, erilaisia aloja, jotka te yhdistätte. Te olette nähneet, miten hankalaa eh, kuluttajasuojadirektiivin yhteydessä keskustelu on. Mehän siinä neljä direktiiviä löymme yhteen. Minkä eh, suuntaan te haluatte mennä tässä yhdistämisessä ensi vuonna? Minusta ei ainakaan olisi hyvä, jos tässä lähdetään säätelyn purkamisen suuntaan, sillä tekosyyllä, että tässä vain yksinkertaistettiin. Ja sitten jotkut alat, jotka te mainitsitte tässä puheessanne. Eh, siinä on kysymys direktiiveistä, jotka me ihan hiljattain olemme hyväksyneet ja jotka vasta ovat eh, osittain toimeenpanovaiheessa jäsenvaltioissa. Ja silloin kysynkin, onko mitään järkeä nyt jo ilman, että meillä on edes kokemuksia siitä, mitä näistä uudistuksista on saatu aikaan, jälleen lähteä tekemään muutoksia. Ajattelen tässä nyt myös politiikan luotettavuutta yritysten suuntaan, ei ainoastaan kuluttajien suuntaan. Tästä haluaisin hieman tässä yhteydessä tietää enemmän. Toinen asia, markkinavalvonta. Tämä on hyvin tärkeää meille, meidän ryhmässämme. Minulle tuli sellainen kuva jälleen tänään siitä, mitä te sanoitte, että markkinoiden valvontaan liittyy nimenomaan siihen, mitä tapahtuu, kun tuotteet ovat jo kaupassa, mitä me siinä vaiheessa voimme tehdä, että siinä vaiheessa vasta lähdetään valvomaan ja että tuotteet, jotka eivät ole hyviä, että ne poistetaan silloin markkinoilta. Meille sosiaalidemokraateille markkinavalvonta tapahtuu, tai se olisi otettava käyttöön jo paljon aikaisemmin. Siinä olisi kysymys siitä, että esimerkiksi lelut, jotka eivät ole hyväksi lapsille, että ne eivät edes pääse kauppoihin – ja tämä merkitsee sitä, että meidän täytyisi huolehtia siitä, että esimerkiksi leludirektiivi toimeenpannaan hyvällä tavalla jäsenvaltioissa, mutta tämäkään ei riitä meille, meidän ryhmässämme. Tässä on vielä muitakin tehtäviä. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta, ettekö te voisi hieman miettiä omaa kantanne uusiksi liittyen tähän esimerkiksi e- lelujen kolmanteen sertifiointiin ennen kuin ne pääsevät edes markkinoille, varsinkin kaikkein pienimmille lapsille tarkoitetut lelut. Tämähän oli se kompromissi, mikä meillä oli sosiaalidemokraattien puolelta tähän leludirektiiviin ja ikävä kyllä emme saaneet tukea tälle, emme saaneet tukea ei parlamentista eikä komissiosta mutta viimeisimmät tutkimukset, joita on tehty eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ovat osoittaneet, että hyvin paljon vaarallisia leluja pääsee yhä vielä markkinoille ja siihen meidän täytyy puuttua. Eihän asia voi olla näin. Kolmas ja viimeinen asia liittyy tähän CE-merkintään. Liittyy hyvin pitkälti siihen, mitä minä juuri äskenkin sanoin. Te puhuitte tästä informaatiokampanjastanne minä olen tätä hieman tarkastellut tätä kampanjaa ja täytyy sanoa, että se antaa minulle hieman epämiellyttävän tunteen sen vuoksi, että tämä informaatiokampanja välittää sellaisen ähm, käsityksen kansalaisille, ihan kuin tämä CE-merkintä olisi laatumerkintä. Sitähän se ei ole. Se on sertifiointimerkintä, jolla yrittäjä joilla yritykset saavat sertifioinnin siitä, että tuotteet ovat Euroopan lain mukaisia, mutta eivät ne ole mitään laatumerkkejä, niin kuin monet muut merkit ovat. Eli siksi koska Euroopan komission työohjelmassa ei ole puhuttu tästä ollenkaan, eikä siitäkään, mitä, mikä CE-merkinnän tulevaisuus on, niin eikö olisi mahdollista siirtyä pikkuhiljaa jonkinnäköiseen laatumerkintään Euroopan unionissa, joka olisi vastaava NFn kanssa tai GSn Saksan kanssa tai muiden merkkien kanssa siitä, että saisimme jonkinnäköisen yhtäläisen laatumerkintäjärjestelmän. Ja silloin voitaisiin myös luopua näistä kansallisista laatumerkinnöistä, koska tällä hetkellä niistä ei voida luopua sen vuoksi, että Euroopan tasolla ei ole tällaista laatumerkintää. Joten näettepä, että, että en minä aina ole harmonisointia vastaan, vaan tässä minä ihan todellakin haluaisin täysi harmonisoinnin. Joten tässä nyt kolme asiaa, jotka halusin ottaa esiin Muista asioista voimme sitten ehkäpä kahden keskisesti keskustella, koska haluan jättää vielä muillekin kollegoille aikaa puhua. Uh, thank you very much, Mrs. Gephardt. Mr. Kreutzmann. Kreutzmann. Kiitos. Uh, komission jäsen kaksi asiaa. Täällä puhuttiin kilpailukyvystä ja ihan oikeutetusti sanottiin, että eurooppalaisilla eurooppalaisten yritysten täytyy pärjätä globalisoituneilla markkinoilla koko maailmassa. Tämän yritysten kilpailukyvyn täytyisikin olla keskiössä. Ja kysymykseni onkin, me teemme usein vaikutuksen arvioita esimerkiksi ympäristösuojelusta, sosiaalistandardeista ja niin edelleen. Millä tavalla kilpailukyky voitaisiin ottaa huomioon näissä äh, vaikutuksen arvioinneissa ja millä tavalla painotettuna. Se on tärkeää, koska me aina toteamme, että sunnuntai puhuessa viittaamme kilpailukykyyn ja sitten taas toisaalta me luomme koko ajan byrokratiaa nimenomaan, BK, nimenomaan PK-yrityksille niin, että niiden kilpailukyky sitä heikkenee. Ja toinen äh, asia äh, on käynyt äh, ilmi, että jotkut direktiivit toimeenpanossaan eivät ole olleetkaan ihmisille hyväksi. Ja esimerkiksi REACH kuuluu näihin, siinä on paljon sellaisia yllätyksiä ja tavallaan salaisuuksiakin, niin hyvä kuin se muulta osin ehkä saattaa ollakin. Ja sitten toinen asia liittyy markkinoiden valvontaan. Ei ole mitään järkeä, että joka päivä luodaan uusi asetus tai uusi säätely, mikäli niitä ei ylipäätään toimeenpanna. Ja tällä hetkellä markkinoiden valvontahan on kansallinen asia ja esimerkiksi Saksassa osavaltiot valvovat sitä. Joten Saksan äh, teollisuusministeriön voisi esimerkiksi ottaa yhteyttä ja kysyä siellä, miten te suhtaudutte esimerkiksi markkinavalvontaan. Ja sitten katsotaan taas jossain muissa jäsenvaltioissa, missä suhtaudutaan ihan eri tavalla. Ja tällaiseen markkinoiden valvontaanhan tarvitaan myös henkilökuntaa, emmekä äh, me välttämättä kykene siihen. Monet tuotteistahan tulevat Eurooppaan satamien kautta ja meillä pitäisi olla sitten kunnollista markkinoiden valvontaa, mutta jos, ne markkinat ovat jo tull- jos nämä tuotteet ovat jo tulleet markkinoille Eurooppaan, silloin se on liian myöhäistä, kuten Gebhardtkin täällä jo sanoi. Ja samoin esimerkiksi Frontexin kohdalla ja, ja maahanmuuton kohdalla osalta tarvitaan suverenisuutta, ajatellaan Genovaa, Hampuria, muita isoja satomia, joihin tulee suuria tuote määriä, niin ehkäpä sinne sitten voitaisiin keskittää enemmän. Tai ajatelkaa vaikka transatlanttista, jossa amerikkalaiset sanovat, että meille ei tule yksikään tuote markkinoille, jota ei ole sertifioitu riippumattomasti ja me emme tähän kykene. Ja sen vuoksi olisi ihan hyvä, että meillä olisi sertifiointi ja meillä olisi samanlaiset standardit. Silloin meillä olisi mahdollisuus hoitaa yhteistyössä esimerkiksi transatlanttista transatlanttisen vuoropuhelun puitteissa myös tätä markkinavalvontaa. Um, Paljon kiitoksia. Tuosta muistuttaisin kollegoita, että herra de Gucht, kauppakomissaari tulee tänne. Ja herra Kreutzmannin kommentit varmaan oikeutetusti kohdistuvat myös häneen. Aika alkaa olla pikkasen kortilla, joten ehdottaisin, että että puhuisitte vähän tiiviimmin, mutta totta kai yhtä nokkelasti kuin aikaisemmin kohteliaisuudesta. Ruule. Mä yritän nyt olla mahdollisimman lyhykäinen, mutta minulla on neljä asiaa. Eikä minusta ole reilua, että kun ensimmäiset saavat puhua pitkään, niin muut eivät sitten saakaan. No, kiitokset tästä ohjelmasta komission jäsen. Tehän tiedätte varmasti itsekin omista kokemuksistanne eh, entisenä eh, Euroopan parlamentin jäsenenä, että varsinkin eh, saksalaisia tällä hetkellä kiinnostaa tämä markkinavalvonta. Ja tämä johtuu siitä, että joka vuosi vuoden loppupuolella Saksassa puhutaan leluista ja tehdään suuria otsikoita lehdistössä leluista ja leluturvallisuudesta. Kuluttajalaitos tutki tätä asiaa ja totesi, että hyvin suuri osa lelusta, jotka tulevat hyllyille, eh, eivät vastaa direktiivin eh, vaatimuksia, eikä niitä olisi pitänyt eh, lainkaan edes saada markkinoille. Ja Saksassa jossain vaiheessa sanottiin, että lasten pitäisi leikkiä ainoastaan äh, kangasnukeilla eikä lainkaan muovisilla nukeilla. Okei, sitten me sanomme, että no, äh, leludirektiiviä ei ole äh, toimeenpantu ja sitten puhut, vaaditaan markkinoiden valvontaa, mutta on todella vaikea tehdä selväksi, missä syy on ja millä tavalla tämä toimii ja on Saksan markkinoilla sitten helposti syytetään EUta kaikesta. Ja esimerkiksi puhutaan raja-arvojen nostamisesta. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että raskasmetallien kohdalla meidän pitäisi saada tiukemmat äh, rajat ja sama koskee myös äh, syöpää aiheuttavia aiheita, mutta tästä pitää vielä keskustella. Me tarvitsemme enemmän avoimuutta, kun komissio laatii äh, tai mm, tilaa tutkimuksia muilta tieteellisiltä laitoksilta, niin Euroopan parlamentin pitäisi saada tietää niistä samanaikaisesti me eh, vaadimme aikoinaan komissiolta rajoja eh, melun, melulle, mutta ikävä kyllä emme ole kuulleet siitä vielä mitään. Me tarvitsisimme siihen standardisointia. Olisi hyvä, jos te voisitte laatia tälle tästä raportin niin, että siinä otettaisiin mukaan myös erilaisia arvoja, kuten esimerkiksi meloarvot ja rajat, joita me voisimme sitten eh, esimerkiksi välittää Saksassa julkisuuteen. Mutta toki olette samaa mieltä, markkinoita täytyy valvoa tiukemmin ja toki on kysymys myös tulleista. Onhan meillä jo tullikoodeksi, mutta kuitenkin kysymys on siitä, että tullilla pitäisi olla tarpeeksi henkilökuntaa niin, että siellä voitaisiin tehdä tarpeeksi valvontaa ja tarkastusta. Eli tämä tästä leluista ja lelumarkkinoista meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja voin vahvistaa Koratsa Biltille, kysymys ei ole protektionismista, mutta ajatelkaa, että jos 80 prosenttia leluista ei ole sääntöjen mukaisen, niin kyllä silloin tekin reagoisitte. No sitten mitä tulee standardisointiin, pyytäisin, että tukisitte meidän ehdotustamme siitä. Siinä on mukana PK-yritykset, kuluttajat, kuluttajayritykset, kuluttajasuoja ja, ja ammattiyhdistysliike. Minä tuen teitä äh, myös Small Business Act-toimistanne, se on myös erittäin tärkeää. Äh, minun kysymykseni on nyt kuitenkin se, että miten PK-yritysten äh, pääsy sitten varmistetaan näihin julkisiin tarjouskilpailuihin. Ja tämä sähköinen tarjouskilpailu, siinä se täytyisi olla mahdollisuus myös pk-yrityksille. Sitten te puhuitte rakennustuotteista ja mikroyrityksistä. Mikroyritykset yrityksiä, Meillä on tuotantoketjun molemmin puolin, ei ainoastaan tuottajina, vaan niitä on oikeastaan vielä enemmän ja laajemmin sellaisilla sektoreilla, jotka rakentavat näitä tuotteita. Että jos vain suojellaan tuottajia, niin silloin var- vaarannetaan toisen ketjun toisen puolen mikroyritykset ja tähän me tarvitsemme kunnollisen kompromissin. Yes, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Sanoisin, että hankinnat ovat suoraan herra Barnierin vastuulla, mutta varmasti herra Tajanilla on kommentteja tähän. Se osoittaa, mitä laajalaista työmme täällä valiokunnassa on. Herra Tarenta Filidis. Lyhyt kommentti, puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäsentä, joka viittasi eri toimenpiteisiin, joihin hän haluaa ryhtyä lähitulevaisuudessa. Hän puhui markkinavalvonnasta, standardoinnista. Sehän on kyllä ratkaisevan tärkeää, kun suojellaan kuluttajia. Ja tämä on meidän ryhmällemme tärkeää. Hän puhui myös PK-yritysten rahoittamisesta ja myös innovaatiosta. Kaikki äärimmäisen tärkeitä asioita. Tietenkin olen tietoinen siitä seikasta, että näemme tuloksia vasta kriisin päätyttyä. Thank you very much. Now... Paljon kiitoksia. Carrera Campos, sitten Jovan. Professor Carrera Campos. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissio, kiitoksia siitä, että tulitte. <laughs> I'm sorry, I'm sorry. Okay. Suokaa anteeksi. No, bardzo przepraszam. <laughs> Wyczytywanie listy. Siis olen todella pahoillani. Ymmärsin väärin, mitä sanoitte. Luulin, että pyysitte minua puhumaan ja pyydän uudestaan anteeksi, mutta olen kuitenkin erittäin iloinen komission jäsen, että olette tullut tähän kokoukseemme ja haluaisin sanoa, että toivon teille kestävyyttä ja vahvuutta, koska se, mitä täällä esitetään, todellakin vaatii sitkeyttä ja vahvuutta, jotta voimme saada kaikki nämä projektit liikkeellä toimimaan. Niin maksuviivästysdirektiivit olivat tällainen tärkeä kysymys, jos te haluatte tämä direktiivi kattaa business to business tai yritysten väliset sopimukset. Ja haluaisin kysyä teiltä, onko teistä mahdollista varmistaa se, että jäsenvaltiolta ei mene kahta vuotta direktiivin täytäntöönpanoon, koska olen aivan vakuuttunut siitä, että yritykset tarvitsevat kipeästi tätä direktiiviä, erityisesti nyt talousen kriisin myllärryksessä. Joten onko mahdollista, tämä direktiivi tulee voimaan käytännössä ennen kahta vuotta jäsenvaltiotasolla. Sitten vielä yksi kysymys haluaisin kuulla teiltä hiukan enemmän ajoneuvojen rekisteröinnistä, jotka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Mitä aiotte tehdä tällä alueella? Tämä saattaisi olla erittäinkin tärkeä kysymys kansalaisille, jotka käyttävät hyväkseen suurempaa liikkuvuutta ja tekevät työtä muussa kuin kotimaassaan. Joten Olisin tyytynyt, jos voisitte vastata näihin kysymyksiin jälleen kerran. Pyydän anteeksi tätä sekaannusta. Vika oli minun, en ollut tarpeeksi sel- selkeä. Nyt professori Karen de Campus. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos kattavasta esityksestä. Tässä vähän vastavuoroista monimielisyyttä. Te olette täällä sisämarkkinavaliokunnassa, olette jo ottaneet joukon asioita esille. Otitte esille asioita, joiden ajattelitte olevan meidän kannalta kiinnostavia, mutta kuulin myöskin, että teidän vastuunne kattaa paljon enemmän kuin IMCO-valiokunnan, se kattaa myös teollisuusvaliokunnan. Olette siis kertoneet meille, mitä Ajatellut meidän haluan, haluavan kuulla, mutta haluaisin nyt ystävällisesti vähän hälventää monimielisyyttä. Pidän myönteisenä tuoteturvallisuusehdotukset, myöskin standardointiehdotuksenne ovat erittäin tärkeitä hyödykkäiden ja tuotteiden alueella. Se, että että mainitsitte Venäjän federaation olevan kiinnostuneen on mahtava argumentti. Sanoisin teille, että, että paljon innovoinnin toteuttamistaan, mikä mainitsitte, on toteutettavissa. Riskipääoma on mukavan kuuloinen otsake, mutta voisitteko kertoa meille, miten tämä käytännössä toteutuisi? Olette täällä myös komission varapuheenjohtajana – kerrotte sen ensi vuoden lainsäädäntö- ja toimintaohjelmasta. Joten meillä on, meillä on kysymyksiä teille sisämarkkinoista, anteeksi vaan, mutta kun luin sisämarkkinaluvun, olin aika pettynyt, koska tällä sivulla mainitut luvut, tällä mainitut asiat liittyen sisämarkkinoihin, että tietysti oli sisämarkkinakomissaari sinänsä, mutta olisin voinut ajatella, että komission 12 jäsentä, jotka ovat mukana Single Market Actissa, jotenkin ottaisivat meidän huolen aiheemme. Me olemme huolissamme, koska Maria Montin ehdotuksissa on yhä vähemmän tulta purjeissa. Monti itse kertoi, että hän on vähän huolestunut täytäntöönpanosta, mutta lisäksi huomaamme, että Monti monet ehdotukset on nyt, äh, niistä on jäljellä vain kuusi toimenpidettä markkinoille. Ja tässä täytetään panon asteliitteessä Sigmaktaktiin on kyllä aika vähäistä olemme turhautuneet. Kertoisiko mielipiteenne? Uh, Herra Juven seuraavaksi. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kerron nyt teille tarinan, jonka sain kuulla eilen. Tästä me hiukan oppia. Kuulin tämän, oikeastaan tämä enemmänkin kuin tarina. Tämä on oikeastaan vakava asia. Sen kertoi minulle eurooppalainen teollisuusjohtaja, joka valmistaa äh, sytyttimiä. Valmistaa niitä koko Euroopan alueella tai brikettejä ja myy niitä Euroopan alueella ja sen ulkopuolellakin. Ja Euroopan alueella tällä hetkellä sanoi, että 70 prosenttia briketistä myydään EU-alueella. Niitä tuodaan Kiinasta ennen kaikkea. Briketteihin liittyy standardeja. Me olemme näistä puhuneet, te olette puhuneet, puhuneet kysymyksestä myös. Ja nämä standardit on laadittu niin, että 70 prosenttia, tämä luku on komissiolta, anteeksi, 6 prosenttia myydään EUn alueella, eivätkä ne vastaa näitä standardeja, jotka e- EU on itse määrännyt. Siis 6 prosenttia. Tämä vaikuttaa kahdella tavalla. Se vaikuttaa terveyteen. 40 kuolemantapausta EUn alueella sen takia, että briketit ovat huonolaatuisia, eivät vastaa normeja. 40 kuolemantapausta, mutta toinen on taloudellinen vaikutus, koska 10 vuoden aikana on siirtynyt siitä briketit on sellaisesti täällä valmistettuja. Nyt vain 30 prosenttia briketeistä, jotka myydään n e alueella, ovat EU-ssa tehtyjä. Huomattava taloudellinen vaikutus siis. Ja näin ollen nyt huomataan, että onneksi me määrittelemme standardeja, mutta kysymys kuuluu, noudatetaanko näitä standardeja. Ja kun sitten esitän kysymys, minkä takia ja miksi niitä ei noudateta, niin tulee esille myös kansallisten viranomaisten standardien noudattamisesta ja kunnioittamisesta joskus ovat hiukan löysiä. Ja yksi kansa, kansallinen viranomainen selvästikin näiden tietojen mukaan, joita olen saanut, Tämä on siis kuitenkin puun konditons. Tämä olisi siis Hollanti Rotterdamin virrossa. Ei asianmukaisesti toteutettaisi eurooppalaisia standardeja ja näin. Sitten euroopan markkinat, markkinoille vyöryy näitä tuotteita, jotka eivät noudata standardeja. Ja onkin aivan uskottavaa paradoksaalisesti, että meidän yrityksemme voittavat markkina-aloja muualta maailmassa, joilla samat normit ovat käytössä, että tietysti Pohjois-Amerikan markkinoita. Tässä komissaari. Minulla on yksinkertainen kysymys. Te olette oikeassa. Standardit ovat erittäin tärkeä kysymys. Se on komission työtä ja odotamme kovasti teidän tekemältä työtä, Ja olen optimistinenkin, mutta kysymys kuuluu, riittääkö se, että asetetaan standardeja, eikö pitäisi olla kiinnostunut myös niiden toteutumista kansallisella tasolla myös? Kiitos. Good. Thank you very much. Well, it was interesting that you chose... Paljon kiitoksia, että nämä äh, tupakansatyttömät esimerkiksi. Muistutan kollegat sitä, että Barnierkin tulee vastaamaan kysymyksiin. Kerron myöhemmin, koska hän tulee tänne. Ja, danke schön. Kiitos. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. Sen vuoksi keskityn nyt eh, PK-yrityksiin ja rakennustarvikkeisiin. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. On totta, että on miljoonia PK-yrityksiä, jotka luovat eh, kaikkein eniten työpaikkoja, koulutuspaikkoja. Ja silloin eh, olisi oikein myös antaa esimerkiksi näille PK-yrityksille käyttöön enemmän riskipääomaa ja yhteiset markkinat ovat myös tärkeät. Ja mehän olemme saaneet aika valtavaa menestystä sisämarkkinoilla. Mitä tulee sitten rakennustuotteisiin, niin te puhuitte poikkeuksista mikroyrityksille, siis ei pelkästään PK, vaan mikroyrityksille. Esimerkiksi helpotuksia markkinoille pääsyssä ja muuten. No, tämä on aihe, josta me vielä keskustelemme täällä. Minä taistelen mahdollisimman paljon vapauksien puolesta ja, ja sitä, että byrokratia olisi mahdollisimman vähän. Mutta me näemme esimerkiksi Saksassa, että tukia oli rajoitettava, jotta voitiin estää se, että mikroyritysten järjestelmää ei, ei hyödynnettäisi väärällä tavalla. Tässä on parannettava tilannetta. Sen vuoksi olemme kollegoiden kesken yhdessä esittäneet, että tämä poikkeus poistettaisiin. Ja toki olen valmis kompromisseihin samoin kuin kollegatkin, mutta kysymys kuuluu vain millä tavalla. Te sanoitte, että määritelmää ehkäpä pitäisi parantaa, mutta nämä rajoitukset, joita meillä on Saksassa – me olemme lähettäneet tiedot näistä komissioon ja kollegoille. Eli ei saa olla, että sanotaan, että siihen, niin kuin raja olisi yhdeksän tai kymmenen työntekijää tai kaksi miljoonaa liikevaihto. Ei, vaan täytyisi olla hyvin selkeää, että nämä ovat todella pieniä pieniä yrityksiä alun perinkin, eikä niin, että kysymys on suuresta yrityksestä, joka jakautuu pieniin yrityksiin niin, että se voisi hyödyntää tätä poikkeusta väärällä tavalla siis. Joten minun mielestäni tästä pitää vielä keskustella ja sitten voimme pyrkiä sitten saamaan aikaan tästä kompromissin. Mutta siihen asti minä äh, pidän kiinni tästä hylkäävästä tarkistuksestani. Kiitos kollegat kattavasta keskustelusta. Ymmärrätte, rakkaamisen jäsen, että olemme erittäin omistautuneita – työssämme monille alueille, joita käsittelette. Annan nyt teille puheenvuoron kattaaksenne mahdollisimman monta asiaa, jota on esille otettu. Tiedätte, joudutte lähtemään, mutta toivottavasti voitte reagoida mahdollisimman monen kysymykseen. Thank, thank you very much. Very short answer. Kiitoksia. Lyhyitä vastauksia minulta. Ensimmäinen ongelma, joka tuli esille, markkinavalvonta. Paljon kommentteja kommentteja koski juuri tätä kysymystä. Ja tämä näyttää olevankin jäsenval- jäsenten sydäntä lähellä oleva asia. Protektionismi tässä yhteydessä ja missä määrin sääntöjä noudatetaan. Sääntöjä ei välttämättä sääntöjen välttämättä tarvitse synnyttää kansallisen edun tilannetta. Hyvät säännöt, joita harmonisoidaan, joita sovelletaan kautta Euroopan, voivat olla hyödyllinen väline itse asiassa, kun säännellään ja suojellaan kansalaisten etuja ja säännellään markkinoita. Niin kauan kuin säännöllä tarkoituksena estää, estää sisämarkkinoiden toimintaa asettamalla erilaisia rajoja, vaan pyritään siis suojelemaan kuluttajia. Tietysti meidän pitää aina varmistaa se, että säännöt ovat EU-ssa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Meidän pitää käyttää myös tervettä järkeä, kun laaditaan sääntöjä ja varmistamme, että ne todellakin suojelevat eivätkä heikennä kansalaisten etuja. Tästähän on kyse meidän sektorillamme. Minä todellakin viittasinkin parempaan sääntelyyn ja sanoisin Rova Gebhardille, kyllä, on selvää, että parempi sääntely on olennaisen tärkeää, mutta se täytyy koota yhteen älykkäästi. Ei ole kyse vain äh, op- jostakin opista, josta kerrotaan, saadaan kuluttajille. Me, meidän täytyy saada paljon suurempaa selkeyttä sääntelyymme, koska ihmisten täytyy kerran tätä kaikkia käytännössä soveltaa ja käyttää. Meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, milloin ja miten kaikkea sovelletaan, ja sen valta sitä pitää arvioida, ja sen jälkeen voimme sitten muuttaa sääntöjämme, jotta saavutetaan paremman sääntelyn taso. Näin tässä järjestyksessä pitää toimia. Sitten herra Kreutzmannille, hän puhui kilpailukyvystä ja pyytäisi, tähänkin on tietysti päivämmän sääntelyn, olemme teollisuuspolitiikassa otaneet tiettyjä tie- testejä mukaan kilpailukyvyn suhteen. Ens, kaikki ehdotukset, joita me välitämme parlamentille ja neuvostolle, arvioidaan ennen kuin ne lähtevät komissiosta muualle, jotta varmistutaan siitä, että ne suojelevat tämänhetkistä kilpailutasoa eivätkä heikennä yrityksiämme. Siis tällainen etukäteistestaus näissä ehdotuksissa tehdään, mutta mielestäni tarvitaan myös jälkikäteen tehtävä testaus. Se kuuluu myös parempaan sääntelyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että joku säädös, asetus, joka sovitaan tämänkin sääntöön, sen pitää vaikuttaa niin, että se edelleen lisää kilpailukykyä. Kaikki säännöt, jotka sovitaan yhteen, niiden pitää tehostaa ja parantaa kilpailukykyä. Tämän takia on tällainen e- etukäteinen, mutta tosi jälkikäteen tapahtuva testi lainsäädännössä, joka on jo voimassa. Ja tämän lisäksi on myös muita testejä edelleen koskien kilpailukykyä. Ja tässä toimitaan myös kansainvälisten kauppasopimusten sääntöjen mukaisesti. Ennen kuin allekirjoitamme kauppasopimuksen kansainvälisesti, meidän pitää varmistua siitä, että se ei tule haittaamaan kilpailukykyettujamme eurooppalaisessa teollisuudessa. Tämän lisäksi komission aikeena on esittää tiedonanto vuosittain neuvostolle, jossa tarkastetaan kilpailukykyä eri teollisuuden aloilla ja eri jäsenvaltioissa myös, koska me olemme vakuuttuneita siitä, että on aivan olennaista, kun olemme pääsemässä kriisistä pois ja järjestelmme velkatilannettamme niin, että meidän kilpailukykymme on te paremmalla tasolla kautta Euroopan ja tämä ei suinkaan koske vähiten sisämarkkinoita. Markkinavalvonta on siis varsin kompleksinen, laaja käsite. Siihen liittyy myös tämä CE-merkintä, joka täällä tuli esille. Minä en ole tehnyt, tehnyt minkälaisia muutosehdotuksia herra Verhoitenin ehdotuksien koskien CE-merkintöjä viime komission kaudella, mutta jos pyydän pyydän edelleenkin selventämään tilannetta. Rova Gebhardt on aivan oikeassa, kun hän otti esille, että on monia kysymysmerkkejä siitä, kuinka tehokas tämä oikeastaan on. Itse asiassa tämä ei ole mikään laatumerkintä, se on vain tällainen serti- pieni sertifikaatti ja meidän pitäisi asian tarttua. Me haluamme olla kunnianhimoisempia, niin kuin kuulemisessani aikaisemmin tänä vuonna sanoin. Sitten teidän kolleganne, joka nyt tällä tänään poissa otti esille CG, CE-problematiikan laatumerkintänä. Ja todellakin haluaisin, että saataisiin tällainen laatumerkintä merkki aikaan tulevina vuosina. Ja silloin toivottavasti, mitä te vaaditte, tarvitsemme sellaisen C-merkinnän, joka on käytössä koko markkina-alueita sovelletaan ja käytetään oikealla tavalla, eikä se ole mikään vaihtoehto muille laatumerkinnöille. Ja jäsenvaltioiden pitäisi voida käyttää sitä, voida luottaa siihen, että tähän pitäisi pyrkiä tulevaisuudessa, ja aionkin näin tehdä aion laajentaa CE-merkinnän käyttöalaa, koska joskus sitä käytetään myös väärin perustein ja se voi vaikuttaa myös markkinavalvontaan. Saattaa tulla tuotteita markkinoille yhteisön ulkopuolelta, jotka saavat CE-merkinnän. Ja tämä on aivan väärin perustein, koska niitä ei ole täällä valmistettukaan. Ne ovat saaneet tavallaan leiman siitä, että ne toimisivat, tuotteet olisivat sääntöjen mukaisia. Sain kyllä selvästi teidän viestinne siitä, että tarvitsemme laatumerkin, emme pelkästään tällaista sertifiointimerkintää. Ja teemme aloitetta silloin, kun se on mahdollista, että laajennamme markkinavalvontasäädöksiä. Monet pitivät tätä tärkeänä kysymyksenä. Minä ainakin kiinnitän siihen paljon huomiota, huomiota itse. Oikeastaan tämä on kyse painotuksesta. Komissio tietenkin aikoo täyttää toiseusperiaatteeseen liittyvät kysymykset. Me emme, meillä ei ole mitään rajapoliiseja eikä muutakaan poliisia, jotka pystyvät tähän. Meidän pitää koota lainsäädäntö yhteen. Meidän täytyy saada aikaan monivuotinen markkinavalvontaohjelma ja meidän pitää varmistua siitä, että jäsenvaltiot myös noudattavat kurinalaisesti näitä säädöksiä. On ratkaisevan tärkeää, että valvontajärjestelmiä kunnolla käytetään hyväksi. Tietysti on joskus sellainen vaikutelma, että näin ei tapahdukaan. Ja tulemme korostamaan, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Komissio on äärimmäisen sitoutunut varmistamaan sen, että jäsenvaltiot antavat tarpeeksi tietoa siitä, minkälaista valvontaa tarvittaisiin ja missä yhteyksissä, koska on olennaista tärkeää varmistaa, että CE-merkintä silloin, kun sitä käytetään, sitä käytetään myös oikein, erityisesti lelujen kohdalla varsin usein tulli takavarikoi tuotteita, ovatkin olekaan mukavasti tehty Euroopassa ja kuitenkin ne tulevat muualta. Esimerkiksi Euroopassa useat lelun osat use, tulevat Kiinasta ja poliisi saattaa takavarikoida näitä, koska ei ole täytetty yhteisölainsäädäntöä ja siksi poliisiviranomaiset ovat toitakin eriä takavarikoineet. Meidän pitää varmistaa, että on enemmän tällaisia valvon, pistota, pistota, visatarkastuksia ja kontrolleja myös satamissa ja myös lentoasemilla, jotta voimme varmistua paremmin siitä, mitä tänne oikein tuodaan. Meidän pitää siis laajentaa valvonta toimintaa kaikissa satamissa ja lentoasemilla. Sitten le- leluista vielä. Meillä on tämä direktiivi ja tiedämme, että meillä on asetuksia ja säädöksiä. Olen parantaa tilannetta ja tarkastelemme myös jäsenvaltioissa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ja toistan vain, mitä sanoin jo kuulemisessani aikaisemmin tänä vuonna parlamentissa, että työryhmämme jo nyt toimivat eri kemikaalien parissa ja työstävät myös muita aineita ja arvioivat niitä ja luokittelevat niitä. Tämä kaikki analysoidaan neutraalisti riippumattomasti niin, että saadaan aikaan kunnollisia luetteloita tuotteista ja aineista, joita löytyy leluista ja parlamentti tulee saamaan kaikki nämä tiedot ja meidän täytyy sitten yhdessä laatia suosituksia siitä, mitä eri aineiden kohdalla pitäisi tehdä. Tämä kaikki kuuluu osaltaan markkinavalvontaan. Sitten Ranskaan Meillä on ja tuotteen äh, turvallisuusdirektiivin puitteet ja pyrimme laajentamaan myöskin RAPEX-järjestelmää kaikkiin vaarallisiin tuotteihin, joita taas kattaa ja ainoastaan äh, kulutustuotteisiin olemassa myös opasiassa, jonka pohjalta äh, jäsenvaltiot voivat laatia kansallisen valvon ohjelman ja sitten on myöskin tullia ja tuontia varten ohjelma. Ja meidän täytyy myös jäsenvaltiot ovat vastanneet meille, että he ovat komissio myöskin julkaissut sivuilla kansalliset valvontaohjelmat. Nyt täytyy totta kai vahvistaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, erityisesti Yhdysvaltojen kanssa, Kanadan kanssa, Kiinan kanssa, Japanin kanssa, jotta ehkäisemme tilanteen, että tupakansytyttimet, jotka eivät sääntöjä noudata, saapuisivat markkinoille. Euroopassa. Quanto riguarda... Sitten italiaksi edelleen, mitä tulee PK-yritysten mahdollisuuksiin saada julkisia hankintoja tehtäväksi. Tietysti haluamme, että nekin pääsevät näille markkinoille paremmin. Meistä tämä on erittäin tärkeä kysymys, mutta kautta linjan koko olen aina sanonut, että ei saada ilman pk-yrityksiä kasvu ei olisi tällä, tälläkään tasolla. Ne ovat aivan moottoriasemassa sisämarkkinoiden kehityksessä ja siksi haluamme antaa prioriteetin niille. Me haluamme lopettaa työpaikkojen menetykset, haluamme tehostaa tuotannon tuottavuuden tasoa, työllisyyttä. Me haluamme edistää myös uudelleenjärjestelyitä niin, että kilpailukyky tehostuu. Tietysti suuremmissa yrityksissä tämä joskus johtaa huomattaviin työpaikkojen menetyksiin ja tämän takia meidän pitää juuri suojella PK-sektoria ja varmistaa, saada aikaan sellainen järjestelmä, jonka kautta PK-yritykset pystyvät luomaan enemmän työpaikkoja ja missä ne voivat helpommin asettautua toimimaan, koska ne kerran ovat tärkeä tekijä työpaikkojen luomisessa. Ne ovat myös sosiaalipoliittisesti tärkeitä ja tämänkään takia niitä ei pidä aliarvioida. Mark markkinat ovat myös toimivat myös sosiaalisten kysymysten takia. Tässä pitää toimia kansallisten etujen mukaisesti ja pitää käyttää tätä välinettä kaikkein tehokkaammalla tavalla. Ja tämä tarkoittaa prioriteettiaseman antamista PK-yrityksille, mitä tulee vielä elintarviketurvallisuuteen. Me olemme laatineet korkean tason työryhmän, joka on tutkinut koko kysymystä. Ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina. Ja Mukana on edustajia eri sektoreilta, maataloussektorilta kuluttaja, järjestöt ovat edustettuina ja meillä on myös edustajia järjestöistä, jotka ovat vastuussa eläinten hyvinvoinnista, jakelusta, ketju, ketjuista, tuot, valmistusteollisuutta edustettuna kaupan edustajia, koska emme halua mitään kuilua maat, maataloussektorin ja teollisuussektorin välillä ja sitten nämä välikädet ja kelat myös otetaan mukaan. Me haluamme kaikki ne mukaan korkeatason työryhmään tarkastelemaan, mitä voimme tehdä, että voimme parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta. Elintarviketurvallisuutta. Ehkä on liian kauan siihen, että te olette saaneet tämän asian tietoinen, mutta on olemassa tällainen asiakirja maatalouden vähittäissektorista, jonka tulen aikana teille välittämään niin pian kuin mahdollista. Tietenkin meidän pitää varmistaa, että tässä otetaan huomioon markkinoiden tarpeet, tuottajat, kuluttajat ja myös pitää varmistaa, että parlamenttia kuullaan. Herra Barnier sanoi puhuessaan korkean tason työryhmässä, että hän todellakin aikoo olla itse aktiivisesti mukana asiassa ja on mukana uuden lainsäädännön laadinnassa. Seuraavan vuoden aikana arvioimme tilannetta sitten uudestaan. Aikaraja, aika on noin pari vuotta. Oletan, että saadaan aikaan lainsäädäntöaloitteita, jotta pyritään ratkaisemaan markkinoilla valitsevat ongelmat ja elintarvikeketjussa – Ajatellen niin teollisuutta kuin tuottajakin tiettyjä ongelmia täytyy ratkaista. Sitten ajoneuvojen rekisteröinnistä direktiivistä se annetaan ensi vuoden lopussa. Meidän pitää tehdä vaikutusarviointi, olemme vielä sitä laatimassa, siksi en voi antaa lopullisempaa, selkeämpää vastausta tästä asiasta, koska työ on vielä kesken. Me tulemme tekemään lainsäädäntöehdotuksia markkinavalvonnasta jo puhuin, ehkä vielä herra Koreide Kampusille vastaisin. Että se, mitä tähän mennessä on esitetty, on tällainen väliaikainen vaihe vasta, mitä tulee sisämarkkinoihin. En usko, että olemme täysin menettäneet tässä Mario Montin aloitetta. Ehkä oltaisiin voitu olla kunnanhimoisempi, mutta silloin kun pitää tehdä ajatuksista lakeja, niin se onkin paljon hankalampaa. Mutta vieläkin on, kaikki on auki, emme ole sulkeet mitään ovia ja olemme avoimia eri ehdotusten suuntaan ja edelleenkin tulemme ehdottamaan lainsäädäntöä. Tämä on näistä kysymyksistä keskustellaan myös parlamentissa, kun samalla kun etenemme ja haluan aina kuulla teiltä palautetta. Samoin herra Barnier joka on vastuussa koordinoinnista komissiossa tällä sektorilla. Minä teen, hoidan sisämarkkinakysymyksiä, mutta hän voi hyvin hoitaa myös minun toimialani kuuluvia kysymyksiä. Hänellä on paljon kokemusta Euroopan parlamentista, joten voitte olla varmoja sen suhteen, että hän tulee kiinnittämään suurta huomiota teidän panokseenne, niin kuin minäkin. Me olemme niin paljon yhteistyössä teidän kanssa kuin vain mahdollista. Sitten rakennusmateriaaleista. Herra Mayer puhui tästä mitä sanoin ensimmäisessä lausunnossa, ne oli todennäköisesti aivan selkeää. Olen vakuuttunut siitä, että voimme löytää asiassa kompromissin, joka asianmukaisella tavalla ottaa huomioon mikrot, yritykset, mikrotalouden ja komissio odottelee vastauksia parlamentilta. Tiedän, että Tiettyä hämmennystä on ollut asiassa, mutta minä ainakin teen erittäin mielelläni teidän kanssa yhteistyötä, että löydämme sellaisia kompromisseja, jotka parantavat lainsäädäntöä. Erityisesti niin, että saamme myös suurempaa tukea annettua pk-yrityksille ja sektorille. Sehän on, niin kuin jo sanoin, tärkeä moottori taloudessamme. Joten voitte kyllä luottaa minuun Palaan tänne jatkossakin kertomaan asioista. On puhuttu myös maksuviimästymisestä, puhuimme tästä aikaisemmin paljon, paljon pitkään, koska ymmärsimme, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys PK-yritykselle. Aika monissa valtioissa onkin jo lainsäädäntöasiasta voimassa, Tämä lainsäädäntö esiteltiin ennen kuin tämä komissio alkoi käsitellä asiaa. Nyt tarvitsemme poliittista ratkaisua. Tämä ei ole niinkään tekninen ratkaisu. Meidän pitää jatkaa tätä työtä yli tämän kahden vuoden rajankin, jonka jo mainitsin. Ja edistyä täytyy. Tiedän, että julkisen sektorin vaje monissa maissa on ongelma ja tästä syystä monet maat haluavat lykätä maksamaan pitkään, mutta to- realiteetti on, että meidän täytyy priori- priorisoida, löytää reittäjä ulos kriisistä, mutta emme voi keskittyä pelkästään vajeen leikkaamiseen. Tarvitaan myös kunnossa talouspolitiikka, joka vahvistaa Eurooppaa ja auttaa meitä pääsemään rakentavalla tavalla ulos kriisistä. Emme voi vain leikata julkista sektoria ilman, että tehostamme kilpailukykyä ja parannamme taloudemme, infrastruktuuria ja teollisuuttamme. Siksihän minä täällä yleensä olen. Ja tämän takia sisämarkkinat ovat niin ratkaisevan tärkeä väline, kun tehostetaan kilpailukykyä ja yleensä rakenteita Euroopassa, niin, että kansalaiset voivat erä, elää paremmin tulevina vuosina. Kiitoksia. Herra komission jäsen, haluan kiittää teitä erittäin lämpimästi kaikkien kollegoiden puolesta. Ei ainoastaan teidän erittäin kattavasta esityksestä, vaan sitä, että katsoitte niin monta kysymystä niin yksityiskohtaisesti. Kuten johdannossa totesin, me arvostamme yhteistyötä kanssanne. Uskon, että tulemme ensi vuonna käsittelemään, seuraavan parin vuoden aikana käsittelemään enemmän lainsäädäntöä teiltä kuin aikaisemmin ja te ja teidän kabinetti, ne varmasti tulevat omistautumaan yhteistyöhön, mutta teidän henkilökohtainen omistautumisen yhteistyölle on ihan selvää ja se on erittäin tervetullutta. Kiitos, että käytännössä osatitte tuota omistautumista. Ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Ja niin erityisesti kiitokset eh, Rova Gebhardille ja Korea Kampusille, jotka tulevat tänne erityisesti, jotta heidän ryhmänsä eh, puhuisi täällä kun ryhmällä muuten on opintopäivät toisaalla. Hyvät naiset ja herrat, nyt päätämme tämän päivän kokouksen. Muistutan, että tapaamme 7.15 maanantaina Strasbourgissa, jotta äänestäisimme rakennustuota direktiivistä ja sitten menemme sovitteluun. Seuraava kokous Brysselissä on 29. marraskuuta kello kolme. Ja De Kuch tulee tänne joten jatkamme jostakin kauppakysymyksestä. Kokous keskeytetään.